Dear colleagues, would you please, dear colleagues... Niin, hyvät kollegat, voisitteko käydä paikoillenne, jotta voimme aloittaa kokouksen? Dear colleagues, would you please take... Hyvät kollegat, voisitko käydä nyt paikoillenne, jotta voimme aloittaa valiokunnan kokouksen? So, dear colleagues, good afternoon. No niin, hyvää iltapäivää kollegat. Ennen kuin hyväksymme esityslistan, haluaisin ilmoittaa, että teillä on edessänne asiakirjoja. Ja sieltä nyt puuttuu vielä osapapereista johtuen kuljetusongelmista. Eli kokouksen aikana varmaankin saatte sitten nämä loput paperit ja ne jaetaan teille sitten mahdollisimman pikaisesti. Eli ensin esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole mitään vastalauseita tai muutosehdotuksia, niin esityslista on hyväksytty. Sopiko tämä kaikille? Selvä. Ja muistuttaisin, että tulkkausta on saatavilla 16 kielellä. Ikävä kyllä Latviaan, Maltaan ja Sloveniaan muun muassa ei ole tulkkausta. Sitten kohta kaksi, pöytäkirjan hyväksyneen seuraavasta kokouksesta 14. tammikuuta ja 25. tammikuuta 2010. Nämä katsotaan hyväksytyksi kokouksen päätteeksi, mikäli kokouksen aikana ei ole tullut esiin mitään vastalauseita. Sitten Hybner hoitaa seuraavan kohdan myöhemmin ja siirrymme kohtaan 4. Euroopan alukehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto koskevat yleiset säännöt siltä osin, kun on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varanhoitoa koskevista säännöksistä. Tässä kohtaa haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Jevgeni Kiriloville. Ole hyvä. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulla on ilo kertoa teille, että ristiriita asia, jonka työllisyysvalikunta asia otti esille, on ratkaistu ja nyt Regi on ainoa valikunta, joka tätä asiaa käsittelee. Työllisyys- ja budjettivaliokunnat antavat sitten oman lausuntonsa komission asiakirjaan. Nyt kun mie menettelytapa on selvillä, voimme keskustella komission ehdotuksesta yleisasetuksen muuttamiseksi. Asetusluonnoksessa teen ehdotuksia tarkistuksiksi, jotka muuttavat komission ehdotusta heinäkuulta 2009 ja 18. tammikuuta tänä vuonna tämä asia tulee sille täysistunnossa. Näissä huomioidaan kaikki neuvoston hyväksymät päätökset viime marraskuussa. Ehdotukset on jo esitelty toissa työasiakirjassa regivaliokunnalle ja näistä asioista puhuttiin viime kokouksessa tammikuussa. Vaikka tämä aihe on ollut asialistalla syyskuusta alkaen, kertoisin vielä lyhyesti tärkeimmistä tarkistuksista liittyen tähän esitysluonnoksen, mietintöluonnoksen. Nämä eivät siis ole minun omia tarkistukseni, vaan mitä neuvosto on ehdottanut. Eli kahteen ryhmään mä voitaisiin jakaa ensinnäkin varanhoitosääntöihin, jotka koskevat osarahoitettuja sosiaalirahasto-ohjelmia ja sitten toisaalta yksinkertaistukset, jotka keske- koskevat ohjelmien täytäntöönpanoa panoa esityksen tarkistukset koskevat molempia ryhmiä, mutta oleellisempia ovat ne tarkistukset, jotka liittyvät varainhoitosäädöksiin. Kuten tiedätte, komission alkuperäinen ehdotus mainitsee jäsenvaltioille sellaisen mahdollisuuden, että ne voivat saada 100 prosentin korvauksen eh, näistä eh, maksuista sosiaalirahaston 2009-2010 varoista siitä huolimatta, että artiklaan 77 muutettaisiin vain tietyksi ajaksi ja osarahoitus, kansallinen osarahoitus olisi velvollisuus, joka pitäisi panna täytäntöön koko kaudella. Kuitenkin jäsenvaltiot tätä kritisoivat, sanottiin, että se oli yhteisön rahoitusperiaatteiden vastaista ja liian monimutkaista ja kallista, kuten tiedätte, kun tästä alun perin puhuttiin, jotkut kollegat suhtautuivat tähän myös kriittisesti. Ja voin yhtyä tähän arvosteluun ja liityn siihen vaihtoehtoisen ajatukseen, että muutetaan artikloita 82 ja 93 niin, että tämä tulisi artikla 77 muuttamisen tilalle. Artiklan 82 muuttaminen mahdollistaisi sen, että ne maat, joihin kriisi eniten vaikuttaa, voisivat saada 2010 ennakkomaksuja 2 prosenttia kohesiovaroista ja 4 prosenttia sosiaalirahastosta, jotta voitaisiin määritellä, mitkä maat tällaisia maksuja voivat saada. On käytettävä objektiivisia taloudellisia kriteereitä, joilla mitataan kriisin vaikutusta kyseisen jäsenvaltion rahoitustilanteeseen. Ja sitten artiklan 13 muuttaminen mahdollistaisi lisäjoustavuuden 2007 eh, rahoitussitoumussääntöihin uusi ehdotus jakaisi tämän kuuteen osaan ja yksi kuudes osa otettaisiin mukaan 2008 ja 2013 budjettisitoumuksiin. Näin voitaisiin tasapainoisemmin jakaa 2007 eh, taloudellisia sitoumuksia, jotta jäsenvaltiot eivät menettäisi 2007 varoja. Tämä on erityisen hyvä ehdotus. Se on aika hyödyllinen kaikkien valtioiden osalta, sillä kuten tiedätte, jäsenvaltiot 2007 saivat hyvin myöhään hyväksynnän kaikkia operatiivisia ohjelmia varten. Ja minä olen esittelijänä monta kertaa kertonut, että voin yhtyä komission ehdotuksiin lisää yksinkertaistamista, mitä tulee kohosioraston sääntöjen täytäntöönpannoon. Muutamia pieniä sanomaton muutoksia on myös otettu edukseen mukaan. Eli yksin kertaistamisehdotus periaatteessa koskee yleissäännökseen seuraavia kohtia. Ensinnäkin yhteisen kynnyksen mukaanotto 50 miljoonaa tärkeitä hankkeita koskien ja mahdollisuus osa rahoittaa EUn laajuisesti yhtä ainutkertaista hanketta. Siinäkin tapauksessa eri operatiivista ohjelmista on kyse. Näin ei luonnottomasti jaettaisiin näitä hankkeita ja voitaisiin toimia yhdenmukaisemmin. Voidaan myös parantaa näiden hankkeiden hallinnointia. Haluaisin tietysti myös lisätä, että tämä säästäisi aikaa. Ja sitten myös ehdotetaan, että tärkeiden hankkeiden kustannukset suojataan siitä vaiheesta, kun jäsenvaltio tekee ehdotuksen komissiolle, eikä siitä hetkestä, kun hanke hyväksytään, niin kuin nyt on. Tämä on siis artikla 14 sisältö. Eli aika pitää säästää. Sitten ehdotetaan yksinkertaistamistoimia, jotta voidaan edistää eh, sijoittamista energiatehokkuuteen ja uusiutuneen energianlähteisiin. Pitää saada aikaiseksi uudistettu taloussuunnittelumenetelmä, artikla 44, ja sitten on tämän asian hallinnointi, siihen voidaan saada tukea artiklan 78 ja 7 pohjalta, koska on asioita, jotka liittyvät selvästi 2008-2009 tehtyihin muutoksiin. Kaikki ovat nyt takautuvia nämä artiklat 2009 toukokuuhun, jotta voidaan helpottaa, että operatiivisin hankkeen voidaan vastata tämän hetkiseen taloudelliseen kriisiin. Jäsenvaltioiden on perusteltava operatiivisten hankkeiden muutokset artikla 48 ja sitten operatiivisen hankkeen tarkistusta ei tarvita siihen, että ei anneta rahoja uusiin hanketyypeihin artikla 46. Ja sitten otetaan mukaan tulon tuottamis, tulojen tuottamishankkeita, mutta tehdään kuitenkin tiettyjä rajoituksia artikkelissa 5. Jotta voitaisiin vähentää raportointitaakkaa, ehdotettiin, tehtiin ehdotuksia vuosiraportissa siitä, otettaisiin sellainen hanke mukaan, jossa tehtäisiin pyyntöjä kuluu korvauksista 67 ja sitten mitä tulee varainkäyttösääntöihin on tehty selväksi, että ne koskevat ainoastaan infrastruktuureja tai tuottavia sijoituksia, eikä sitten immateriaalisia sijoituksia, kuten koulutusta. Ja sitten jos ajatellaan sosiaalirahastoa, joka tulee valtion tukisääntöjen alle, tässä pitää ainoastaan toimia, jos valtiotukisäännökset näin vaativat. Ja sitten, jos yritykset ovat eh, vaikeuksissa, niin ne suljetaan tästä pois artikla 7. Ja sitten valtiotukiin liittyviä säädöksiä yksinkertaistetaan, jotta voidaan helpottaa ennakkomaksuja ja vähentää niitä rahoitusriskejä, jotka liittyvät näihin maksuihin mahdolliset takeet eivät ainoastaan tule pankeilta, vaan myös joltain julkiselta laitokselta tai jäsenvaltiolta, näin artiklassa 78. Jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään osittaista hankeluettelointia sillä tavoin, että voidaan huomioida jäsenvaltioiden itse havaitsemat puutteet, ei ainoastaan Olafin havaitsemien puutteita, ja nämä summat voitaisiin saada hankkeeseen käyttöön. Tällä hetkellä ne menetetään. Näin artikassa 88. Tämä on myös hyvin kannustava tarkastus kaikkia jäsenvaltioita varten. Niiden pitäisi olla aktiivisemmin mukana asioita valvomassa. Tässä lyhyesti ehdotetut tarkistukset, joille pyydän teidän tukeanne. Tämä nyt realistisesti ottaen viimeinen muutos yleisasetukseen tälle ohjelmointikaudelle, jotta voidaan välttää sääntöjen uudet muutokset, jotka vaikeuttaisivat sekä onnonsaajien että hallinnoijien elämää. Ja sitten on hienoa, että komissio on kuunnellut jäsenvaltioiden ongelmia, kaikkien eri toimijoiden havaitsemia ongelmia. Ja se, mitä tässä on nyt saatu, on hyödyllistä. Tämä ehkä kata kaikkea, mutta voidaan olla kyllä sitä mieltä, ja uusi komission jäsenkin oli tätä mieltä, esitin hänelle tämän kysymyksen, että kyseessä on todellakin jatkuva prosessi. Ja näin jatkossakin valiokunnan aloitteellisuus on hyödyksi. Tämä mietintö osoittaa, kuinka vaikeaa on muuttaa jo hyväksyttyä säännöstä ja meidän pitää nyt huomioida tämä yksinkertaistamispyrkimys, kun 2013 jälkeisiä säädöksiä laaditaan, jotta ei käy niin, että kumppanit eivät millään tule mukaan hankkeisiin siksi, että sanot ovat niin monimutkaisia. Ja ennen kuin lopetan, haluaisin sanoa, että emme saa unohtaa näiden tarkastusten tarkoitusta. Se on ehkä unohtunut viimeisen kuukauden aikana, kun on ollut menttelytapoihin liittyviä muutoksia ja hidastuksia neuvostossa. Haluaisin korostaa, että tämä ei siis ole valiokunnan tai parlamentin syytä, tarkoitusperä tässä alun perin ja nyt oli, että jäsenvaltiot voisivat saada lisää etua kohesiopolitiikasta tällä tärkeällä hetkellä, jos vielä lykkäämme toimenpiteiden käyttöönottoa, jossa panotaan talouskriisin seurauksiin, niin toimme ehkä liian myöhään. Lisää muutokset ja toinen käsittely vielä viivästyttäisi tätä koko prosessia ja sitten voisi käydä niin, että täytäntöpano tulevasta kriisin jälkeen. Eli pyytäisin, että teidän tuolla me pääsemme nopeasti eteenpäin tämän mietinnön kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much indeed, Mr. Kirillov, for your present. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt avaamme keskustelun. Ja Pire Daukoni saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Haluaisin kiittää Kirilovia hänen tekemästään työstä, jota hän on tehnyt. Monen kertaan olen jo voinut kertoa teille EPP-ryhmän kannasta, eli puhun lyhyesti, liittyen tähän asetuksen muutokseen. Muutama päivä sitten olin yhteydessä hankkeesta vastaavaan omalla alueellani Ranskassa – ja usein olen saanut kuulla, kuinka kärsimättömiä siellä ollaan, jotta voitaisiin ottaa käyttöön nämä toimet. Yksi esimerkki. Se, että tämä kynnys on nostettu 50 miljoonan suurissa ympäristöhankkeissa. No, se on tietenkin erittäin hyvä yksinkertaistamismenettely, joka tietysti helpottaa tilannetta. Eli meidän täytyy nyt ryhtyä toimiin. Ranskassa käytetään ilmaisua jossa sanotaan, että parempi jos kuin kymmenen oksalla. Ja on parempi nyt tukea Kirilovin esittämää hanketta sen sijaan, että avaamme nyt keskustelun, joka saattaa johtaa umpikujaan. En siis aio laatia miet- tähän mietintöön tarkistuksia. Meidän pitäisi ottaa nämä toimet käyttöön mahdollisimman nopeasti, jotta voimme välttää ongelmia, jotka liippuvat vuoden 2007 luottoihin ja jotta voimme auttaa valtioita, joihin tämä kriisi on kaikkein pahiten kohdistunut. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Schröder, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Minusta on erittäin tärkeää, että meillä on vihdoinkin mietintö. Tämä olisi voinut tapahtua jo puoli vuotta sitten, mutta nyt tämä on vihdoinkin onnistunut. Mielestäni esittelijä on oikealla jäljellä hyvin pitkälti tässä mietinnössä. Me teemme muutamia tarkistuksia näihin kohtiin ja myöskin esittelijä on tietoinen näistä kohdista. Jo marraskuun alussa olemme toimittaneet nämä tarkistukset hänelle, jotta hän ottaisi ne mukaan tähän mietintöön. Osittain hän ei ottanut kaikkia mukaan ja me teemme siis muutoksia ja tarkistuksia näihin kohtiin. Ja tarkoituksena on se, että investointien tulisi olla kestäviä. EU ei voi vain käyttää varoja eikä ollenkaan valvoa, mitä näillä varoilla tehdään. Näiden hankkeiden pitää menestyä alueilla, niiden pitää olla kestäviä ja niiden pitää olla yhteensopivaa myöskin muiden EUn tavoitteiden kanssa, esimerkiksi sen tavoitteen kanssa, että meillä pitää olla ympäristöystävällistä ja kestävää kehitystä. No, kirjoitettu tuntee nämä tarkistukset, ja olin toivonut, että hän olisi ottanut ne mukaan tähän mietintöön, mutta hän nyt ei ole näin tehnyt, joten me esittämme vielä nämä tarkistukset uudelleen. Vielen Dank, Frau Schröder. Kiitoksia. Ja sitten Aguraiks. Θα διαφωνήσω με τον εισηγητή και με τη γενική φιλοσοφία κατά τη γνώμη. Haluaisin kiittää esittelijää, vaikka en olekaan kaikissa kohdissa samaa mieltä. Euroopan unionin ei pidä käsitellä pelkästään kriisiin liittyviä kysymyksiä, vaan tähän liittyy muitakin kysymyksiä, mutta se on sitten toinen asia. Mutta sitten haluaisin todeta seuraavaa. Jos nyt oikein ymmärsin, Meillä on tarkistus kohtaan 57 ja siinä puhutaan investointien yksinkertaistetusta rahoituksesta ja siitä, että työpaikkoja on luotu. En nyt tiedä ymmärsikö oikein, mutta tästä haluaisin kysyä. Eli onko suositus nyt se, että tästä poistetaan työpaikkojen rahoitus? Onko se tämä suositus? Ja mikä sitten on tilanne, mikäli näitä investointeja ei pidetä yllä? No ehkä nyt ymmärsin väärin, mutta nythän eletään kriisiaikaa ja olemme tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa. Joten mielestäni kohesiorahisto ja alueelliset hankkeet ovat asioita, joita tulisi harmonisoida Lissabonin strategialla. Ja siksi ei ole mahdollista, että se yhtäkkiä otetaan tästä pois, jos nyt oikein ymmärsin. Sitten Mielestäni varmaan esittelijä voi kertoa tästä vähän lisää vielä keskustelun päätteeksi. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor, domnului... Hyvä esittelijä, herra Kirilov. Kiitos. Sillä periaatteessa Alde voi yhtyä Kirilovin ehdottamiin tarkistuksiin. Ne heijastavat neuvoston päätöstä 20.11. viime vuonna. Uskoakseni herra Kirilov on mietintö luonnoksessaan aivan oikein viitannut kahteen tärkeään periaatteeseen yksinkertaistamiseen ja kriisin torjuntatoimiin. Jos katsotaan yksinkertaistamista, niin ehdotetut muutokset ovat juuri sen mukaisia, mitä Euroopan parlamentti ja meidän valiokuntamme oli monta kertaa jo aikaisemmin pyytänyt. Tämä liittyy sääntöjen yksinkertaistamiseen sääntöjä on liikaa ja se, ne ovat aina vaikeuttaneet edun saajien toimintaa ja tukien saantia. Mitä tulee sitten kriisin torjuntatoimiin, on voitu havaita, että esittelijä on tehnyt muutoksen komission ehdotukseen, jos ajatellaan 2 prosentin ennakkomaksua kohesiorahaston osalta ja 4 prosenttia sosiaalirahaston osalta 2010 vuotta varten. Tämä sopii meille, eli Alden osalta minä voin onnitella esittelijää, joka saa meidän tukemme. Toivottavasti me pystymme hyvin nopeasti antaa vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille tukea. Sehän tässä nyt on tärkeää pitää auttaa tällä hetkellä viittä jäsenvaltiota – juuri nyt nopeasti, sillä nämä maat tarvitsevat apua. Jos aletaan sitten miettiä kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tämä on ihan eri keskustelu ja sitten etäännymme tästä aiheesta. Me olemme nyt vain yksinkertaisesti tällä hetkellä auttaa vaikeuksia olevia maita. Thank you very much indeed. Frau Krell, bitte. Kiitoksia sitten Greb, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä yksi huomio. Meille kaikille on selvää, että meillä on paljon ajatuksia siitä, miten tätä asetusta vielä voitaisiin muuttaa ja parantaa ja mitä muuta voitaisiin tehdä vielä alueiden hyväksi. Mutta pyytäisin nyt, että keskustelemme tulevasta kohesiopolitiikasta. Tästä varmaan kyllä voidaan vielä keskustella hyvin laajasti ja pitkälti, ja se on välttämätöntäkin. Mutta tässä nyt on kyse mietinnöstä, jonka tarkoitteena on käsitellä tapoja, joilla voidaan lievittää kriisin vaikutuksia. On ikävää, että komissio ja neuvosto ovat tarvinneet näin pitkän ajan pystyäkseen edes laatimaan ehdotuksen, jonka takana neuvoston enemmistö on. Tämä nyt varmaankaan ei ollut esittelijän tarkoitus esittää tätä mietintöä näin myöhään. Mutta nyt meidän pitää kyllä mahdollisimman pikaisesti pitää huolta siitä, että voimme panna tätä täytäntöön, jotta kriisi saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ja nyt keskustellaan vielä siitä, mitä vielä voitaisiin tehdä ja mitä vielä voidaan yksinkertaistaa. No, tämä on ikävä kyllä monimutkaista, mutta siitä huolimatta meidän pitää nyt kantaa vastuumme ja ajatella alueita ja näitä viittä jäsenvaltiota erityisesti. Meidän pitää tehdä jotain ja hyväksyä toimet mahdollisimman nopeasti. Ja sitten voimme keskustella perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten kollega jo totesi. Tämä keskustelu voidaan käydä hiukan myöhemmin, mutta haluan kuitenkin kiittää esittelijää, joka on koordinoinut hyvin paljon erilaisia toimia viikkoina ja kuukausina, ja toivottavasti tämä mietintö saadaan äänestyksen mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Já bych chtěl ocenit snahu pana Kerilova. Niin, hyvät naiset ja herrat, minustakin on hieno se, mitä herra Kirilov on tehnyt, eli hän on koordinoinut näitä eri ehdotuksia. Ja on todella hienoa, että tämä mietintö, joka koskee edunsaajia, johtaa siihen, että saadaan avoin valvontajärjestelmä syntymään. Tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin kuitenkin lisätä, että jos ajatellaan tätä nykyistä talouskriisiä, niin kunnilla ja alueilla on edessään erilaisia kriisitorjuntatoimia. Ja on hyvin tärkeää, että ne saavat tarpeeksi rahaa lisää investointeihin omille alueilleen. Tämä on niille tärkeää, sillä niiden on pystytään ylläpitämään työpaikat kansalaisten ja yritysten osalta. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle vielä lyhyttä loppupuheenvuoroa varten. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron ja ilmaista kantani lyhyesti. Ja puhun nyt äidinkieltään eli kreikkaa. Niin, herra Kirillo, minäkin haluaisin onnitella teitä tästä erinomaisesta työstä ja haluan myöskin todeta, että tämä mietintö on erittäin laadukas. No esittelijä jo totesikin, että meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me hyväksymme tämän kompromissin, joka on syntynyt jäsenvaltioiden välillä – ja sen jälkeen voimme sitten päästä eteenpäin, emmekä enää hukkaa arvokasta aikaa. Tai sitten esittämme tarkistuksia, sitä mietintöä voidaan niillä hiukan parantua, mutta se aiheuttaa hiukan viivästymistä. Henkilökohtaisesti katson, että kun ajatellaan tämänhetkistä vaikeaa taloustilannetta jäsenvaltioissa, meidän pitäisi valita tämä ensimmäinen vaihtoehto – Eli näin ensimmäisessä käsittelyssä voimme päästä asiassa eteenpäin, jotta nämä toimet voidaan käytännössä toteuttaa mahdollisimman pikaisesti. No sitten Kirilo saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää kovasti näistä arvokasta panoksistanne. Oli tärkeää nyt saada tietää, onko meillä tarpeeksi tukea, jotta voidaan päästä nopeasti eteenpäin asiassa. Eli haluaisin kiittää kollegoita kaikista poliittisista ryhmistä ja ilman muuta tätä tukea tarvitaan, jos halutaan edetä vauhdikkaasti. Jos tarkistuksia tulee normaalimenttelyn mukaisesti, niin me tutkimme asiat, mutta oleellista on saada aikaiseksi tuloksia. Varmasti tässä on tarpeeksi tukea, jotta tämä voi toteutua. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, Amkavia, Schröderia. Sitten täällä on edustaja Anko Rankiksen esittämä kysymys, johon pitää vastata. Kyseessä on tarkistus artikla 57. Minä haluaisin nyt rauhoitella teitä vähän sen. Ei tässä ole mitään vaarallista. Täällä käsitellään sääntöjä, jotka koskevat investointien kestävyyden valvontaa. Ja nyt tässä pitäisi tehdä lasku, toimitus siitä hetkestä alkaen, kun työpaikka on luotu, eikä niin kuin artiklas 57 sanotaan siitä hetkestä, kun koko operaation viety loppuun. Eli ei tässä mitään viedä pois. Tämä taas liittyy sääntöjen yksinkertaistamiseen. Eikä muuta. Haluaisin kiittää kaikkia tästä arvokkaasta tuestanne, sillä kaikki meidän maamme tarvitsevat sitä. Edustaja Van Isku aivan oikein sanoi, että jotkut maat tarvitsivat sitä todella dramaattisen tapaan hyvin kiireellisesti. Eli ensin nämä viisi maata tietysti, Baltian maat, todennäköisesti nämä kriteerit kattavat myös Unkarin ja Romanian, mutta ehkä muutkin maat tulevat tähän mukaan jatkossa. Siksi Kuten sanoin, jotkut maat tarvitsevat nyt näitä mahdollisuuksia mahdollisimman nopeasti, mutta kaikkia valtioita se kyllä koskee. Ja olisi hyvä, jos voisimme nopeasti saada tuloksia aikaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Kiitoksia esittelijä tästä esityksestä ja kaikille tästä keskustelusta. Ja ennen kuin päätämme tämän kohdan käsittelyn, haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että toisin kuin muut lausunnot, määräaikatarkistuksen jättämiselle on 25. helmikuuta kello 18 johtuen aikataulupaineista ja meidän pitää vielä järjestää kolmikantaneuvottelut neuvoston ja komission kanssa. Muita päätöksiä valiokunnassa ei tarvitse tehdä, joten hetkinen, siellä oli vielä puheenvuorot, mitä olkaa hyvä. Ähm, Yleensä varjoesittelijät ovat mukana kolmikantaneuvotteluissa, mukana parlamentin valtuuskunnassa. Itse olen oman ryhmäni varjoesittelijä, enkä ole saanut kuulla mitään tietoja näistä kolmikantaneuvotteluista. Ehkä esittelijä voisi kertoa tästä vielä hiukan jotain. Mr. Kirillov. Kirillov, olkaa hyvä an informal meeting. No meillä on ollut epävirallinen kokous. Tähän mennessä. Mutta pitää tietysti katsoa, mitä tarkastuksia esitetään. Ja on totta, Roger teki nämä ehdotukset aikoja sitten, mutta nyt pitää kuitenkin yleisiä menettelyjä noudattaa. Eli näin tehdään tällä hetkellä. Mutta kuten sanoin, ja suurin osa täällä oli samaa mieltä Eli meidän pitäisi siis pyrkiä välttämään pitkää käsittelyä, toista käsittelyä ja muupas vai? Sitten Isteroin. Meidän tulisi todellakin keskittyä siihen, että saamme tämän hoidon päätökseen, emmekä vain monimutkaista sitä. Eli haluaisin nyt kuulla, missä täysistunnossa me keskitymme tähän. Ja meidän pitäisi myöskin vähän painostaa komissiota ja neuvostoa etenemään näissä asioissa. En kuullut mitään tästä äänestyksestä. Sitähän on jo lykätty hyvin pitkään. Sain juuri kuulla, että tämä on sitten huhtikuun täysistunnossa. I'm sorry. Uh, normally, if we have, if we have... Siis jos meillä on yhden käsittelyn menettely, silloin kolmikantaneuvottelut on tämän valiokunta-äänestyksen ja täysistunnon välillä. Ja kaikki nyt ovat puhuneet näistä kolmikantaneuvotteluista, ja minä en ole kuullut näistä kyllä mitään. We will, uh... No, me ilmoitamme teille tästä sitten myöhemmin. Sitten siirrymme kohtaan viisi vastuuvapaus 2008, EUn yleinen talousarvio, pääluokka 3, komissio. Ja puheenvuoron saa esittelijä Olbricht, olkaa hyvä. I will use my language. Kiitos, puhun oman kieltäni. Hyvää Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. budjetin valvontavaliokunta työskentelee yhä sen puitteissa, että pystyttäisiin myöntämään vastuuvapaus Euroopan unionille pääluokka 3, komissio ja toimenpanovirastot. Meidän valiokuntamme on vastuussa siitä, että laaditaan lausunto tilintarkastus budjetin valvontavaliokunnalle. Me olemme vastuussa ehdotuksista tietyksi kommentteiksi, jotka tulevat budjettia käsittelevään luonnokseen. Eli sen takia tässä viittaamme tiettyihin lähdeteksteihin tällä hetkellä. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen raportti, joka julkaistiin virassa lehdessä C269. Tilintarkastustuomioistuimen raporttia analysoidaan budjettivalvontavaliokunnassa tällä hetkellä. Toinen tärkeä asiakirja ehdottamassani tekstissä on asia, jota kovasti odottelemme. Tämä löytyy minun ehdotuksestani numero kaksi, mutta tiedämme, että tämä asiakirja on kuitenkin jo julkaistu. Kyydessä on, kyseessä on asiakirja, joka on päivitty 18. helmikuuta. Kyseessä on toimintasuunnitelman vaikutukset, jolla vahvistetaan komission valvontaroolia ja niin poispäin. Tämä asiakirja on siis julkaistu, jotta kävisi ilmi, mikä on toimintasuunnitelman vaikutus. Toimintasuunnitelma, johon viitataan kaikissa muissa asiakirjoissa. Täältä löytyy nyt tietoa siitä, miten rakennerahastojen täytäntöönpanoa voidaan parantaa toimintasuunnitelman pohjalta. Tilintarkastustuomioistuin on viitannut tähän parannukseen ja kysyisin toimintasuunnitelmaan aikaisemminkin. Lausunnon valmistelijana aion itse esittää tarkistuksen, aion muuttaa kohtaa kaksi, sillä emme voi nyt enää kiinnostuneena odottaa julkaisua. Ja siksi tekstissäni laitan tekstiini selvän viittauksen kyseisen asiakirjaan. Ja tuosta asiakirjasta löytyy seuraavat tiedot. Toimintasuunnitelman seurauksena komission regiopääosasto on päättänyt, että tilintarkastustuomioistuimen käyttämää menettelyä käyttäen voidaan sanoa, että virhe taso laskee 11 prosentista 5 prosenttiin. Tämä on hyvin tärkeää tästä syystä. Aion esittää tarkistuksia ja sanoa, että meidän valiokuntamme suhtautuu myönteisesti siihen, että nyt voidaan havaita myönteisiä suunnitelmia, jotka ovat aiheuttaneet toimintasuunnitelmasta. Tämä asiakirja on kuitenkin aivan uusi ja sen takia joudun vielä tekemään muutoksen tähän tarkistukseen. Eli minun ehdotukseni siis huomioi toisaalta ne tiedot, mitä tilintarkastustuomioistuin on antanut liittyen tiettyihin hankkeissa ilmeneisiin virheisiin. Ja sitten toisaalta me teemme ehdotuksen, että budjetin valvontavaliokunnan pitäisi hyvin tarkkaan miettiä sitä, miksi näitä virheitä on esiintynyt. Haluaisimme erityisesti korostaa virheitä, joita liittyy julkisten hankintojen tekemiseen. Haluaisin muistuttaa että parlamentissa keskustellaan julkista hankinnoista ja Kolgema Vlasankin valmistelee lausuntoa tähän asiaan liittyen. Muistuttaisimme myös, että kohesiopolitiikalla on hyvin erityisen laituisia hallintovälineitä, niin kutsuttua yhteishallintoa, joka toisaalta avaa paljon mahdollisuuksia, mutta tuo myös ongelmia. Lausunnossa ehdotetaan myös, että meidän pitäisi erottaa toisistaan virheet ja väärinkäytökset, joihin pitää paneutua. Ja sitten on ryhtyvä erilaisiin erityismenettelyihin Olafin toimesta. Tästä syystä minun luonnoksessani kiinnitän huomionne toisaalta kriittisiin kommentteihin, mutta toisaalta myös myönteisiin kommentteihin. Haluaisin kiinnittää huomionne tiettyyn parannukseen, joka on hyvin selvä tämän nykyisen asiakirjan pohjalta. Voidaan myös havaita, että tässä on tapahtunut muutoksia trendeissä, jos ajatellaan virhe markkinoiden vähentämistä ja rakennerahastojen parempaa täytäntöpanoa. Meidän lausuntomme menee siis budjettivalvontavaliokunnalle ja siinä keskitytään osastoon kolme. Me keskitymme pääluokkaan kolme kohesiopolitiikkaan ja rakennerahastoihin. Jos valiokunta voi nyt nämä kommentit hyväksyä, niin pyrimme saamaan budjettiin valvontavaliokunnan hyväksymään ne ja ottamaan mukaan omaan asiakirjansa. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Kiitoksia esittelijä tästä alustuksesta. Nyt avaamme keskustelun ja Tremopula saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin heti aluksi haluaisin todeta, että taloustilanne ei vuonna 2008 ollut parempi kuin vuonna 2007. Ja myöskin on todettava, että ainakin kymmenesosa kohesiovarastoista vuonna 2008 olivat maksuja, joita ei olisi saanut onnenkaan maksaa. Ja tämä on jo todettu useaan otteeseen. Mutta nyt näyttää olevan niin, että se täytyy todeta jälleen kerran. Tämä pitää olla ehdoton painopistealue, että näitä virheitä saadaan pienemmiksi. Kyse on siis virheistä ja puutteista. Tässä on kolme maata, joista puhutaan. Ja sitten kohdassa seitsemän – No siinä ei puhuta mistään petostapauksista. Eli meidän pitäisi nyt toimia hiukan konkreettisemmin, ainakin nyt kun elämme hetkellä, jolloin maita syytetään menettelyvirheistä. Ja no, myöskin Kreikka on tullut tässä esiin. Komission komissio on todennut, että pitäisi odottaa vuoteen 2012 ennen kuin tehdään ehdotus liittyen näihin virhemahdollisuuksiin kohesiopolitiikassa. Täytyy myöskin muistaa se, että 2000-2006 kausi on jo päättynyt jokin aika sitten, ja jäsenvaltiot ovat nyt painostuksen alaisena. Heidän pitää nyt käyttää kaikki nämä välineet, ja siellä voidaan vielä lisätä toimia tiettyissä hankkeissa. Tilintarkastustuomioistuin on myöskin todennut, että tässä asiat ovat edenneet hyvin hitaasti. 2007-2013 kaudella jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tiettyihin toimiin, esimerkiksi arviointitoimiin liian myöhään – ja tällaiset viivästykset tekevät todennäköiseksi sen, että niin kauan kuin tätä valvontajärjestelmää ei ole, niin on vaikea havaita näitä virheitä heti aluksi. Komission ja tilintarkastustuomioistuimen tulisi nyt miettiä, millä tavalla tämä name and shame järjestelmää voitaisiin käyttää – Mielestäni tällä tavalla voisimme suojautua. Ja meidän pitää nimetä nämä jäsenvaltiot nimeltä tässä mietinnössä ja miettiä valvontajärjestelmää, joka olisi tehokkaampi kuin tähän astiset. Eli jotain tällaista hyvää voitaisiin saada aikaiseksi. Sitten nämä budjettioikaisu menettelyiden pitäisi olla hiukan pelottavampia. Järjestelmän tulisi olla sellainen, että tällä hetkellähän puhutaan näistä menoeristä, joita voidaan muuttaa, mutta meillä pitäisi olla järjestelmä, jossa tulevaisuudessa ainoastaan jäsenvaltioiden havaitsemat virheet ovat virheitä, joita voidaan oikaista – muiden menojen avulla. Eli se ei silloin johda tämän jäsenvaltion rahoituksen menettämiseen, eli se olisi ehkä järkevä tapa edetä tässä. voorzitter. Eh, eh, heel kort. Ik wil ehm, met name op wijzen dat... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Haluaisin huomauttaa, että esittelijä valmistelija Jan Olbricht on tehnyt hyvin selväksi sen, miten tämä liittyy siihen, mitä tapahtuu, minkälaisia virheitä on todella ollut ja minkälaisia parannuksia on tehty. Haluaisin korostaa sitä, että me tarvitsemme aikaa tämän uuden asia, asiakirjan tarkastelun. Me pyysimme tätä toimintasuunnitelmaa viime kaudella ja sen takia meidän pitää nyt tehdä, varmistaa se, että tämä todellakin heijastuu täältä. Mitä tulee sitten parannuksiin, tässä puhutaan tästä kaudesta, mutta 2008 oli ongelmia, jotka liittyivät vielä edelliseen kauteen. Minä pyytäisin, että nyt voitaisiin käyttää hyväksi niitä tietoja, mitä on saatu. Minä katsoin sitä muistutan, jonka me saimme ja pitää miettiä sitä, minkälaisia tietoja täältä voitaisiin antaa talousarvon valonta valiokunnalle. Ja ne pitäisi kanavoilla sellaisella tavalla, että voitaisiin saada esille myönteisimpiä trendejä, myönteisimpiä kuin mitä näistä luvuista vaikuttaa. Olbrichtin teksti on hyvä ja me voimme lähteä liikkeelle kyllä tältä kannalta. Eli periaatteessa voin yhtä hänen tarkistuksensa. Kiitos. Manescu, please. Kiitoksia sitten Mulțumesc. Uh, vreau să îi mulțumesc domnului Olbricht. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää Olbrichtia tästä mietinnöstä. Mielestäni se on hyvin yksityiskohtainen ja esittelijä on huomannut juuri ne puutteet, jotka liittyvät vuosiin 2000-2006 liittyen näihin maksuihin. Vuoden 2008 vuosikertomuksessa tilintarkastustuomioistuimelta sanotaan, että nämä operatiiviset ohjelmat ja välimaksut ovat viivästyneet huomattavasti. Ja sitten 2007-2013 vuoteen 2006 mennessä oli hyvin paljon virheitä näissä varsinaisissa maksuissa ja tämä on myöskin todettu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Ja tilintarkastustuomioistuimen pitäisi ehkä keskittyä näissä vuosikertomuksissa vähän tähän suoritusten parantamiseen. Meidän ei tulisi rajoittua pelkästään siihen, miten sääntöä on noudattu, vaan meidän pitää miettiä myöskin niitä vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mitä tulee näiden maksujen toteuttamiseen. Kohesiovarat ja rakennerahastojen on vaikutettava myöskin siihen, että näihin tavoitteisiin päästään. Eli miksi nämä rahastot ylipäänsä on perustettu ja miksi näitä varoja käytetään jäsenvaltioissa ja niiden alueella. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tarkistaa tämä hyvä varainhoito, kuten varainhoitoasetuksen artiklassa 248 on todettu. Meidän tulisi keskittyä keskittyä taloudelliseen tehokkuuteen näiden varojen käytössä. Eli meidän täytyy tietää, onko näitä varoja käytetty sääntöjen mukaiseksi ja onko niiden käytöllä todellakin päästy näiden hankkeiden tavoitteisiin. Miksi näitä varoja ylipäänsä on käytetty? No Olbrichtin näkökanta on aivan oikea. henkilökohtaisesti ja myöskin minun ryhmäni tukee tätä. Kiitos. Thank you very much, herr. Kiitoksia sitten. Piiper, alkaa hyvä. Ja, danke schön, herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Albrechtin mietintö on tosiaankin erittäin hyvä. Ja jälleen kerran toteamme, millaista edistystä on tapahtunut – Eli näitä virheitä on tapahtunut vähemmän ja tähän johtuu myös, tästä jo, tähän johtuu myös se, että meillä on parempia välineitä nyt käytössämme. Yhtäältä meidän pitää pitää huolta siitä, että kiinnitämme huomiota siihen, miten samat jäsenvaltiot syyllistyvät näihin rikkomuksiin. Ja meidän pitäisi miettiä myöskin jonkinlaista palkkajärjestelmää niille valtioille, joissa ei ole tehty virheitä viime vuosina. Jotain valvontaa on jatkettava siksi, että samat jäsenvaltiot syyllistyvät näihin virheisiin. Eli tekisin tällaisen tarkistuksen. Ja sitten toinen kysymys, josta olen puhunut jo pidempään. Miksi tässä valiokunnassa käsittelemme niin harvoin tukia, joita annetaan ennen liittymistä? Tämähän liittyy hyvin pitkälti aluepolitiikkaan ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on todettu, että juuri näitä varoja on käytetty huonosti. Ja ainakin tässä aluekehitysvaliokunnassa meidän pitäisi olla enemmän mukana näissä kysymyksissä ja haluaisin tästäkin asiasta laatia tarkistuksen. Kiitoksia. Tämä asia. Tämä asiakirja nyt saapuu nyt ja sitä jaetaan teille. Sitten Obermeier saa puheenvuoron. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä mietintö osoittaa selvästi, kuinka paljon virheitä on tapahtunut tietyissä hankkeissa, erityisesti mitä tulee näihin ylisuuriin maksuihin. Mutta on hienoa huomata kuitenkin, että viisi kuudesta virheestä voidaan oikaista. Ja meidän pitää näissä asioissa huomata, että aluetasolla tapahtuu myöskin paljon virheitä. Ja tässä keskustelussa meidän on muistettava, että meidän pitää valvoa näitä kansallisia järjestelmiä, erityisesti kun kyse on jaetuista varoista. Meidän pitää valvoa näihin hankkeisiin liittyviä menoja. Ja tehokas valvonta on tärkeää ja eri valvontatasoilla on toimittava toisistaan riippumatta. Ja sitten käyttäjille tärkeää on myöskin se, että kyse on erittäin monimutkaisesta säännöstöstä. Ja usein nämä virheet johtuvat siitä, että loppukäyttäjät eivät tunne kaikkia näitä sääntöjä riittävän hyvin. Tämä sääntöviidakko on aika monimutkainen ja siksi olisi hyvä, jos voisimme miettiä, millä tavalla voisimme kohdistetusti toimia tässä valvontajärjestelmässä, jotta kaikki osapuolet saisivat samat tiedot käytettäviinsä. Täällä puhuttiin nyt jonkinlaisesta palkkiojärjestelmästä niille maille, joissa ei tehdä virheitä, ja mielestäni se on hyvä ajatus, ja mielestäni tämä koko mietintö on hyvin onnistunut. Kiitos. Okei, okay, vielen dank, Herr Obermeier. Kiitoksia. ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, haluaisin tehdä muutaman huomion ja puhun taas omaa kieltäni. Eli minäkin haluaisin onnitella Olbrichtia tästä lausunnosta. Kyse on lausunnosta, joka heijastelee todellisuutta erittäin hyvin kaikissa tarpeellisissa kohdissa, jotka nyt meille tällä hetkellä ovat keskeisiä. Ja samanaikaisesti kaikki huomiot pannaan merkille, jotka ovat tärkeitä. Ja me voimme sitten myöhemmin arvioida näitä tietoja. Haluaisin vain lisätä yhden asian kohtaan neljä, Ehkä siinä voitaisiin korostaa vähän enemmän sitä roolia, joka hallinnon yksinkertaistamisella on rakennerahastoissa. Tällä tavalla näitä virheitä voidaan edelleen vähentää. Lausunnossa jo mainittiinkin, että ei ole mitenkään helppoa tuntea näitä sääntöjä tarkkaan, kun kyse on vaikka näistä tarjouskilpailuista. Ja sitten haluaisin vielä korostaa erästä tärkeää seikkaa, kun ajatellaan tämän päivästä keskustelua. Ja tämä nyt todettiinkin tässä lausunnossa hyvin selkeästi. Eli minun mielestäni meidän pitää aina muistaa, että me puhumme nyt virheistä emmekä petoksista. Vuoden 2008 vastuuvapauden myöntäminen Siitähän tässä on kyse. Jotkut kollegat välillä sekoittavat nämä kaksi eri asiaa. Niin. Olbrit, seuraava puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti vaan siihen, mitä valiokunnan jäsenet ovat sanoneet. Ensinnäkin minä olen myös budjettivalvontavaliokunnan jäsen ja yksi suurempia ongelmia tuossa valikunnassa on se, mitä siellä oikeastaan valvotaan. Ja se, mitä edustaja Vanesku sanoi, kysymys on, valvotaanko menettelyjä sieltä käsin vai valvotaanko sitä, että kaikki on kunnossa, jos ajatellaan tietoja, papereita ja muuta, vai valvotaanko tehokkuutta. Ja koska kyseessä on budjetin valvontavaliokunnan mietintö, niin tämä koskee lähinnä menettelyä, ei niinkään tehokkuutta. Tämä jatkuva keskustelu tilintarkastustoimistomen kanssa siitä, miten tämä ongelma voidaan ratkaista ilman, että puhuttaisiin ainoastaan menettelyistä, vaan myös tehokkuudesta. No tämä tässä on ongelmana, eikä tällä hetkellä vielä ole mitään selvää vastausta siihen. Ja sitten minä en halunnut tänne lausuntoon ottaa mukaan ottaa tätä ajatusta, mutta tämä 11 prosenttia, niin siis ei ole petosta, niitä ei siis mainitakaan kuin petosmuodossa, vaan ne ovat olevinaan virheitä, eli komissiolla ei ole mitään tietoa siitä, kuinka paljon petosta näihin virheisiin sisältyy. Ehkä myös petoksiin liittyviä tietoja on, mutta niitä ei löydy näistä prosenttiluvuista. Oleista nyt kohesiopolitiikassa on se, että meillä on hankkeet ja sitten maksut. Ja maksut maksetaan jäsenvaltioiden toimesta. Ja sen jälkeen on sitten valvontaa, virheitä ja sitten korjaukset näihin virheisiin. Ja sitten vuoden lopussa tai koko kauden loputtua tehdään korjaukset. Eli tilintarkastustuomioistuin tarkastelee tilannetta hetkellä X ja sitten sieltä löytyy 11 prosenttia virheitä, mutta tämähän on monivuotista ohjelmointia. Ja kyseessä ovat myös rahoitukselliset korjaukset ja sen takia on tärkeää korostaa sitä, että toimintasuunnitelma, joka on otettu käyttöön, tekee selväksi, että saman tien tulee muutoksia virhetasoon. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoituskorjaukset ovat suurempia. Ne rahoituskorjaukset, joita komissio on jo tehnyt, ovat suurempia kuin koko 2006 kaudelle. Jos ajatellaan näistä viime vuotta, niin korjauksia on enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on siis iso ponnistus, joka on nyt tehty. Ja sitten toinen asia, joka on meidänkin kannaltamme oleellista, tämä liittyy julkisiin hankintoihin. Kuka tässä on nyt syypäänä? onko meillä huono järjestelmä Euroopan unionissa vai onko meillä ehkä hyvä julkisten hankintojen järjestelmä ja sitten se panna huonosti täytäntöön jäsenvaltioissa, sillä suuri erhemäärä löytyy nimenomaan julkista hankinnoista. Voidaan kysyä, mitä tässä tapahtuu, mutta tämä ei liity nyt suoranesti kohesiopolitiikkaan kuitenkaan. Ja siksi meidän valkuntamme tehtävänä on osoittaa, että kaikki virheet eivät ole näitä systemaattisia kohesiopolitiikan virheitä, vaan ne liittyvät kohesiopolitiikkaan. Eli ei tässä syyllinen ole kohesiopolitiikka sinänsä, joka pohjautuu yhteisen hallinnointiin. Mutta kysymys on se, miten kuitenkin voidaan näitä virheitä lähteä korjaamaan. Tämän halusin ottaa esille tässä hyvin lyhyessä lausunnossa. Emme saa unohtaa virheitä, mutta on kuitenkin huomioitava myönteiset muutokset ja on kysyttävä, me siis pyydämme, että komissio nyt miettisi sitä, miksi julkiset hankinnat ovat kaikkein suurin ongelma. Mikä ongelma oikein liittyy? Mitä jäsenvaltiossa oikein tapahtuu julkisten hankintojen osalta. Mistä tuntuu, että korjaukset koskevat ehkä joitain jäsenvaltioita, mutta tässähän ei ole kyse tästä, vaan tässä halutaan puhua yleislinjoista. Eli siis poliittisesti ottaen tämän lausunnon laatijana olen sitä mieltä, että aluekehitysvaliokuntana meidän on tehtävä selväksi, että näissä eri menettelyissä – on ongelmia, jotka eivät kuitenkaan suorasti liity kohesiopolitiikkaan, vaan liittyvät erilaisiin käytössä oleviin menettelyihin, ja siksi täältä käy ilmi sekä hyvää että huonoa. Kiitos. Okay, thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia esittelijä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita tästä keskustelusta. Ja koska pitää nyt valiokunnassa tehdä päätös, siirrymme seuraavaan kohtaan, kohtaan kuusi mietintö komission tiedonannosta luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa. Eli Olbricht, pyydän anteeksi, tätä nyt ei lue paperissani, mutta sain juuri kuulla, että ensimmäinen maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Onko tämä nyt selvää kaikille? No niin. Six. Eli siirrymme kohtaan kuusi. Mietintökomission tiedonannosta luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa. Valmistelija on Uspaski ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I will speak. Kiitos puheenjohtaja. Olemme analysoineet asiaa asiantuntijoiden kanssa. Raportti on Envi-valiokunnalle. Olemme analysoineet heidän mietintönsä. Tarjoamme asiasta oman mielipiteemme. Haluaisin ehdottaa useita kohtia, jotka pitäisi liittää tähän jotka pitäisi siis liittää yhteiseen kantaan ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisyssä. Olen vakuuttunut siitä, että alue- ja paikallisviranomaisten toiminta on ratkaisevan tärkeää katastrofien hallinnassa. Haluaisin myös korostaa sitä, että kuuleminen on hyvin tärkeää ja julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee osallistua tähän prosessiin. Yhteistyötä ei tule rajoittaa alueiden virallisilla rajoilla, sillä yhteistyö voi toimia myös niiden yli. Tuemme komission aloitetta, jonka tavoitteena on arvioida mahdollisuuksia parantaa katastrofien ehkäisemisen sisällyttämistä vuosien 2007-2013 toimintaohjelmiin. Jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään hyväkseen riskien ehkäisemistä suoraan koskevia rakennerahastojen ohjelmia. Tällä tavoin ala koskeviin toimiin voidaan ryhtyä jo nykyisen ohjelmakauden aikana. Meidän tulee myös muistaa se, että toimi, toimet tulee yhteensovittaa. Seuraavilla ohjelmakausilla rakennerahastoihin sisältyvän infrastruktuurin rahoittamisen ehdoksi on asetettava se, että tiettyjen toimien täytäntöönpanossa noudatetaan erityisiä katastrofien ehkäisemistoimia. olette saaneet lausuntoluonnoksen ja voitte tutustua siihen tarkemmin. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron nyt Treme Pulokselle. Olkaa hyvä. Συζητούμε ja ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο είναι πολύ... Niin, mehän puhumme nyt aiheesta, joka on hyvin tärkeä. Ja juuri tästä syystä Mehän juuri nyt tiedämme, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Eli me olemme samaa mieltä. Tietysti aluetasolla on hyvin tärkeä rooli, mitä tulee katastrofien hallintaan. Ja myöskin on tärkeää koordinoida toimia. Alueet eivät tietenkään ole kaikkialla samanlaisia, ja siksi on tärkeää, että tässä otetaan mukaan tämä kohesioulottuvuus, kun mietitään näitä toimia ja aloitteita EU:ssa. On tärkeää, että solidaisuusrahaston sääntöjä mukautetaan vielä. Ja meidän pitää tietysti toimia joustavasti ja katsonkin, että ne alueet, joihin tämä kriisi on vaikuttanut eniten, myöskin siellä täytyy ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä toimia. Silloin kun on luonnonkatastrofeja, meillä pitäisi olla yhteinen strategia, jossa yritetään välttää tiettyjä vaaroja. Meidän pitää todellakin muistaa, että ennaltaehkäisy on parempi kuin jälkihoito. Me elämme nyt siis ilmastonmuutoksen aikaa, ja juuri tästä syystä Tulevaisuudessa luonnonkatastrofeja tulee tapahtumaan yhä useammin. EU on parannettava valmiustaan tässä asiassa ja sen on kehitettävä välineitä, joilla voidaan ennaltaehkäistä näitä katastrofeja esimerkiksi maataloudessa. Komission on tuettava toimia, joiden avulla voidaan parantaa valmiutta taloutta ja toimia jäsenvaltioissa. Me olemme jo kuulleet eri mahdollisuuksista useaan otteeseen, myöskin muissa valiokunnissa, mutta näitä toimia tulee kuitenkin vielä parantaa. Meidän pitää myöskin olla aloitteita, joiden avulla voidaan luoda todellinen eurooppalainen katastrofin torjuntayksikkö. Tähän puhumme viime viikolla juuri siitä, että Esimerkiksi Etelä-Eurooppaan tarvitaan erityistä suojastrategiaa, jonka avulla todellakin voidaan miettiä järkevää rahoitusta näihin ennaltaehkäiseviin toimiin. Ja sitten meidän pitää toimia niin, että vältämme sitä, että ilmastonmuutosta pahemmin. Kiitoksia sitten Tremopoulos. Daniel, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos. Siis puheenvuoron sai López ja Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä herra Uspakitsin kanssa siitä, kuinka tärkeitä alue- ja paikallisviranomaiset ovat, koska Nehän tässä ensimmäisenä katastrofeja hallinnoivat ja toimien ryhtyvät, mutta katastrofeja ei voi ainoastaan katsoa alueellisilta kannalta tai kansalliselta kannalta, vaan niin tarvitaan tulla tehokkaita toimia Euroopan tasolla. Ja tämä täydentää sitten alue- ja paikallisviranomaisten ponnisteluja. Sen takia on tärkeää saada yhteinen toiminta tapa päätettyä ja näin voidaan eri toimijoiden välillä toimia samansuuntaisesti. Tässä yhteydessä pitää erityisesti tukea sellaisia alueita, joilla on rakenteellisia ongelmia, sillä ne ovat paljon havaittavaisempia tällaisten ilmiöiden yhteydessä, sillä niillä on vähemmän varoja niiden torjuntaan. Ja kuten tässä sanoin, sanoi, niin pitää parantaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä, jotka näitä eri luonnonkatastrofeja hallinnoivat. Tarvittaisiin koordinaatiota eri välineiden välille, eri rahastojen välille ja sitten on myös lisättävä uusien tekniikoiden käyttöä. Ja sitten toisaalta on mietittävä uudelleen niitä varoja, joita annetaan katastrofien ehkäisyyn ja torjuntaan. Niiden jako, sen on oltava joustavampaa, jotta operatiivisuus paranee. Tämän lisäksi tarvitaan kaiken kattavaa metsän suojeluohjelmaa ja tarvitaan kaksi direktiiviehdotusta, yksi joka koskee tulipalojen torjuntaa ja toisaalta kuivuuden torjuntaa niin, että tehdään enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja käytetään paremmin yhteisövälineitä hyväksi. Ja sitten lopuksi olisi paikalla myös perustaa eurooppalainen aavikoitumisen ja kuivuuden ja tulvien ja ilmastonmuutoksen muiden seurauksien seurantakeskus, joka voisi kerätä tietoa ja pystyä toimimaan tehokkaasti katastrofeen ehkäisyssä. Tässä minun ehdotukseni. Kiitos. Kiitoksia. Meiltä alkaa aika loppua, joten pyytäisin, että seuraavat puhujat puhuvat lyhyesti jotta voimme pysyä aikataulussa. Sitten seuraavan puheenvuoron saa Blasak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, eh, je až s podivem, že do současné doby nemáme... On aika yllättävää, että meillä ei ole eurooppalaista strategiaa, joka liittyisi näihin kysymyksiin. Eli siksi tämä asiakirja on hyvä, se on erittäin tärkeä, mutta siinä ei puhuta ennaltaehkäisystä tai parhaista käytänteistä tai varhaisen hälytyksen järjestelmästä. On erittäin tärkeää, että voimme yhdistää näitä yksittäisiä hankkeita erityisesti raja-alueilla. Nämä hankkeet on yhdistettävä eri jäsenvaltioissa. Niiden pitää ilmoittaa näistä toisiinsa, koska se liittyy tulipaloihin, maanjäristyksiin, tulviin. Ja tällaiset katastrofithan eivät tunne mitään rajoja. No sitten kansainvälinen apu. Meidän tulisi pystyä koordinoimaan tätä apua ja jonkun pitäisi myöskin valvoa tätä apua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia sitten Piper. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lausunnosta, joka on laadittu nimenomaan alueiden kannalta. Ja tämä lausunto on mietitty nimenomaan alueiden kannalta, ja tämä on vähän vastapaino sille, mitä tapahtuu ympäristövaliokunnassa, ja kiitokset siitä. Ja sitten näitä tarkistuksia. Minä en nyt oikein ymmärrä, miksi tarvitsemme eurooppalaisia lakeja, jotta voisimme torjua metsäpaloja Kreikassa. En nyt oikein ymmärrä sitä. Tähän liittyy nyt toinen syy. En nyt oikein tiedä, miksi meillä pitäisi olla kuivuuteen tai katastrofeihin liittyvä eurooppalainen valvontakeskus. Miksi tarvitaan ennaltaehkäisyyn varoja? Niitähän voidaan käyttää jo nyt maaseudun kehittämisen varojen osalta. Ja näitä varoja voidaan käyttää jo nyt metsäpalojen ennaltaehkäisyyn. Eli jätetään nämä argumentit tällaiselleen. Ja sitten yhdessä asiassa täytyy myöntää kyllä, että mietinnössä puhutaan ihan oikein. Eli jos nyt lapsi putoaa kaivoon, niin silloin pitää tehdä jotain. Ja sitten ei voida lähet, pitää autoja tai lentokoneita tai laivoja paikoillaan, vaan pitää silloin harjoittaa koordinointia ja meillä pitää olla hätäsuunnitelmia, mutta ei mitään lakeja. Siis suunnitelmia tarvitaan, mutta ei mitään uusia lakeja. Meidän pitää myöskin vaihtaa parhaita käytänteitä. Miksi joissain maissa onnistutaan torjumaan metsäpaloja paremmin kuin toisissa? Euroopan pitäisi nyt ryhtyä koulutustoimiin, mutta ei nyt mitään eurooppalaisia toimintajoukkoja, ei mitään uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Mielestäni se on aivan turhaa ja haluaisin, että pysymme nimenomaan teidän linjallanne. Kiitoksia sitten Obermeier. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puhua lyhyesti. Solidaarisuus on tärkeää. Meidän pitää toimia joustavasti ja on tärkeää, että näiden välineiden ja toimintojen lisäksi mietitään sitä, mitä mahdollisuuksia on tällä alalla. Ja myöskin itsensä auttaminen on tärkeää. Ja se nyt on hyvin keskeinen seikka. Meillä pitää olla hyvää katastrofin hallintaa ja siihen liittyy myöskin vapaaehtoistyö. Ja tällä tasolla kansainvälisessä yhteistyössä pitäisi toimia juuri näin ja tätä tulee edistää. Yksittäisissä maissa voidaan ryhtyä hyvin pitkälti ennaltaehkäiseviin toimiin. Ja Euroopassa on hyvin suuri eroja sen välillä, millaista vapaaehtoistoimintaa on luonnonkatastrofien kohdalla eri alueilla. Meidän pitäisi lisätä tietojen vaihtoa ja meidän pitää myöskin yhdistää eri resursseja ja välineitä, joita on eri jäsenvaltioissa. No sitten täytyy oppia myöskin jotain menneisyydestä. Ja kun kyse on hälytysjärjestelmästä, meidän pitää sitä ennen tehdä hiukan tutkimustyötä, se on selvää. Ja sitten tärkeää, ja tähän halusin päättää, että nuorten kouluttaminen ja tiedottaminen on tärkeää. Ja mitä tulee näihin ennaltaehkäiseviin toimiin, niistä ei koskaan voi kertoa liian varhain. Omassa maassani on esimerkiksi kerrottu lumivyöryistä ja alueilla jo kouluissa kerrotaan ennaltaehkäistävistä toimista ja mitä voidaan tehdä tällaisten luonnonkatastrofien sattuessa. Eli tällä tavalla voisimme aloittaa ja sitten alueet voivat hyvin paljon tehdä myöskin itsekseen näissä kysymyksissä. Kiitos. Toirer. Kiitoksia sitten Toirer. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin nyt tukea valmistelijaa, eli meillä pitäisi olla alueellinen toimintataso ja meidän pitäisi toimia johdonmukaisesti silloin, kun mietimme sitä, mitä Euroopan tasolla voidaan ratkaista tehokkaammin meidän täytyy nyt välttää vääränlaista keskustelua. Tässähän on puhuttu nyt euron elvytyksestä, ja Kreikkahan on rikkonut sääntöjä vuosikaupalla. Siellä on manipuloitu tilastotietoja. Ja nyt sitten saamme kuulla, että Euroopassa nyt on, valitaan sitä, että valvontaa ei ole riittävästi. Ja jos sanotaan, että metsäpalojen tai muiden luonnonkatastrofien kohdalla pitää toimia, niin sitten kyllä täytyy todeta, että Euroopan tasolla pitää myöskin miettiä muita katastrofeja. Ja meidän on huolehdittava siitä, että Kreikassa ei ole mitään hämäräperäisiä kiinteistötoimia tai millaisia vapaaehtois toimintaa on esimerkiksi luonnon katastrofien torjunnassa ja kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan myöskin organisoinnista. Ja jos nyt sanotaan, että kuka tekee ensimmäisen askeleen, no sitten jossain vaiheessa puhutaan eurooppalaisesta interventionismista. No kaikki poliittiset ryhmät eivät tätä halua, mutta haluaisimme, että jäsenvaltiot ottavat vastuunsa. Meidän täytyy miettiä, miten toimitaan alueilla, kaupungeissa. Ja myöskin vastuun pitää jäädä sinnoin. Ja me tietenkin voimme täydentää näitä toimia ja antaa varoja käyttöön. Aluekehitysrahastohan on tätä varten perustettu. Ja Euroopan tasolla meidän pitää miettiä sitä, miten voidaan siirtyä avusta itse apuun. Meidän täytyy muistaa myöskin toissijaisuusperiaate. Ja sitten vain harvoissa tapauksissa, kun yksittäinen jäsenvaltio ei selviydy näistä tilanteista, niin sitten voidaan miettiä, voidaanko Euroopan tasolla tehdä jotain vähän lisää. Esimerkiksi olisiko eurooppalaisia yhteisiä tulipalon sammutuskoneita, mutta hyvin harvoja asioita, joissa voidaan nähdä eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Dank, Mr. Eh, Vatula. Kiitoksia. Sitten Vatula, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Jos katsotaan asiaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin tarvitaan todellakin makroregionaalista lähestymistapaa, kuten Rosak sanoi. Tulevassa eurooppalaisessa strategiassa, jota todellakin tarvittaisiin, voidaan, voitaisiin ajatella vapaaehtoistyön lisäämistä. Vapaaehtoistyöstä on ollut paljon hyötyä katastrofien yhteydessä, erityisesti katastrofien jälkeisissä toimissa. 2011 on vapaaehtoisten vuosi ja juuri tällä hetkellä voitaisiin korostaa vapaaehtoisten tekijöiden osuutta myös ennaltaehkäisyssä. Nyt tämä on oikea hetki ryhtyä tähän toimeen. Thank you very much, Mr. Kelly. Kiitoksia. Sitten Kelly, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. I would like to congratulate the rapporteur. Haluan onnitella mietinnön laatijaa. Erityisesti kohdassa viisi, jossa korostetaan katastrofien ehkäisemistoimia. Kiitos. Näin tämän omassa maassani ennen joulua. Siellä oli yllättäviä tulvia ja kaupungit, joissa ei koskaan aikaisemmin ollut tulvia, joutuivat tulvien alle, mutta oli monia kaupunkeja, joissa ei ollut tulvia ja joissa tätä direktiiviä oli pannut täytäntöön. Eli se jo osoittaa, että jos paikallisviranomaiset ja alueet pystyisivät hoitamaan näitä aluetasolla, silloin monet katastrofit viivästyisivät ja ne voitaisiin ehkäistä. Eli meidän täytyy selkeästi todeta kansallisille hallituksille, että mikäli siellä ei panna täytäntöön näitä normeja, silloin on turha tulla koputtelemaan EUn ovelle, kun tulee luonnon katastrofeja, ja on turha sitten tulla valittamaan tähän valiokuntaan. Eli esittely on tehnyt hyviä ehdotuksia, ja meidän tulisi tukea niitä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten Alfonso, olkaa hyvä. Oui, je voudrais réagir. Niin, haluaisin nyt reagoida tähän, koska vaikuttaa siltä, että kun riskien ennaltaehkäisystä puhutaan, niin tässä yksi tärkeä se on unohtunut. Eli että riskit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Ja kun saman politiikkaan laitetaan tulvat, maanjäristykset, metsäpalot, niin ei tämä nyt ko- kovin järkevältä tunnu. Siksi, että maanjärjestykseen pystyy ennakoimaan. Siitä saa tietoa vasta jälkeenpäin. On mahdollista ennakoida, että sadetta tulee paljon, eikä kukaan voi estää myöskään sateiden tuloa. Eli tässä mielessä voidaan jonkun verran ennakoida, mutta jos ajatellaan sitten paloja, niin pystytään aika hyvin ennakoimaan sitä, milloin katastrofeja voi sattua ja missä. Jos pystytään hyvissä toimimaan, niin pystytään hyvin ne myös ehkäisemään, jos alkuvaiheessa toimitaan, niin pystytään vähentämään näitä valtavia tuhoja. Jos ajatellaan esimerkiksi Korsikaa, siellä on ollut paljon metsänpaloja, maastopaloja, mutta niitä ei ollut kovinkaan paljon moneen vuoteen sen takia, että meillä on kunnoista politiikkaa, jos hyvin nopeasti pystytään pallot sammuttamaan, niin ne eivät siitä laajene. Pystytään ennakoimaan myös, miten milloin näin käy. Viime vuonna ei ollut kuitenkaan näin, sillä eh, ilmastolosuhteet olivat äärimmäiset. Voidaan ajatella erilaisia välineitä, joita tarvitaan. Tietysti silloin, kun ääritapauksista puhutaan, niin on hyvin vaikea toimia. Olisi ehkä hyvä, jos yhteisöllä olisi tuki mahdollisuuksia silloin, kun äärimmäistä olosuhteista on kyse. Eli en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että ei saa Euroopan tasolla lähteä luomaan maastopalo toimintavalmiuksia. Ei tämä nyt ole mitenkään perusteltua. Point. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti kommentoida muutama seikkaa kreikaksi. Ensinnäkin haluaisin onnitella esitennöstä. Tässä on puhuttu kaikista tärkeistä seikoista ja tässä on korostettu sitä, millainen keskeinen rooli ja paikallistason viranomaisilla on katastrofin hallinnassa. Myöskin on todettu, kuinka tärkeää on, että Euroopan komissio ryhtyy aloitteisiin, jotta voidaan arvioida, millä tavalla voidaan toimia ja miten katastrofeilta voidaan välttyä, erityisesti kun ajatellaan näitä monivuotisia hankkeita. Ehkä nyt voisimme vielä korostaa sitä, että tämä kohta 112 on hyvin merkityksellinen, siis 112, jossa puhutaan kansalaisista. Ja tässä Euroopan tasolla on tärkeää tehdä yhteistyötä, meillä on oltava koordinointia – ja meidän pitää toimia myöskin rajat ylittävästi. Meidän pitää vaihtaa teknisiä tietoja, asiantuntemusta ja myöskin kertoa kokemuksista katastrofien torjunnasta. Ja meillä pitäisi olla yhteisiä tietokantoja, joita, joista hallitukset saisivat ajoissa tietoa näistä asioista. Kiitos. Seuraavaksi Deutsch saa puheenvuoron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 Viime viikon lopun tapahtumat ovat muuttaneet mielipiteeni tästä asiasta. Haluaisin ilmaista toivomuksen, että komissio ja parlamentti ilmaisisivat solidaarisuutensa – Muutama päivä sitten Madeirassa tapahtui yksi suurimmista katastrofeista viime vuosikymmenillä. Yli 40 ihmistä menetti henkensä tässä katastrofissa. Kollegamme Tesera ei pysty olemaan täällä tänään, sillä hänen pitää olla Madeiralla. Hän huolehtii katastrofitoimenpiteistä. Regi komitea matkusti Madeiralle hiljattain tarkastamaan tilannetta. Tämän lisäksi meidän tulee puhua solidaarisuudesta eikä ainoastaan puhua, vaan osoittaa solidaarisuutemme. Jos parlamentilla on rooli seurausten hoidossa, meidän tulee ajatella heitä, jotka ovat kärsineet eniten. Kiitos. Thank you very much indeed. I'm glad... Kiitoksia. On hienoa kuulla tämä ehdotus koska valtuuskunnan puheenjohtaja Madeiralla olin minä ja olen hyvin järkyttynyt siitä, mitä nyt on tapahtunut. Voin kertoa teille, että toimitan tämän pyynnön ja toiveen Hybnerille. Laadin hänelle, laadimme kirjeen ja ilmoitamme ja osoitamme solidarisuutemme Madeiran luonnonkatastrofin uhreille. Sitten sitten komission edustaja Delanoi, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää aluekehitysvaliokuntaa ja lausun valmistelijaa tästä lausunnosta ja myös Ferreiran ajatuksista, jotka liittyvät yhteisöllistymistapaan katastrofien ehkäisyssä. Ja kiitos siitä, että korostitte, kuinka tärkeitä talous- ja paikallisviranomaiset ovat, katastrofin hallintasyklissä, eli ennaltaehkäisytyössä ja myös jälleenrakennustyöhön asti. Me haluamme nimenomaan tällaisen kaiken kattavan lähestymistavan ja tarvitsemme solidaarisuutta ja vastuunkantoa ennaltaehkäisyn osalta myös. Sen jälkeen kun 2009 hyväksyttiin tämä tiedonanto, olemme ryhtyneet erilaisiin aloitteisiin, jotta voitaisiin panna täytäntöön nämä ajatukset liittyen hyvin käytäntöihin ja koulutukseen, riskien kartoittamiseen ja tietysti alue- ja paikallisviranomaiset otetaan tähän koko prosessin mukaan. Mitä tulee sitten rahoitusvälineisiin, me olemme aloittaneet ennaltaehkäisyrahoitusvälineiden tutkimisen ja toivottavasti tämän tutkimuksen pohjalta saadaan tietoa siitä, miten ennaltaehkäisy voidaan paremmin ottaa mukaan olemassa oleviin rahoitusvälineisiin. Ja sitten, niin kuin täällä valmistella on ehdottanut, komissio harkitsee sitä, että saataisiin aikaiseksi läheisempi yhteys rahoitusvälineiden ja ympäristökriteerien käytäntöönoton välille esimerkiksi katastrofien ennaltaehkäisyyn liittyen. Me aiomme valmistella menettelyjä, toimintatapoja, jotka voivat mahdollistaa sitten näiden säännösten hyvän täytäntöönpanon niin, että saadaan lisää arvoa sekä alue- että paikallistasolla. Kiitos. Thank you very much indeed. Before... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, haluaisin kertoa teille, että määräaika tarkistusten jättämiselle on ensimmäinen maaliskuuta puolelta päivin ja sitten äänestämme tästä valiokunnassa huhtikuussa. Ympäristövaliokunta hyväksyy mietinnön 3. ja 4. toukokuuta 2010. Sitten esittelijä, teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää myös kaikkia kollegoita heidän kommenteistaan. Haluaisin korostaa, että valiokuntamme tarkastelee tätä dokumenttia, emmekä halua ainoastaan toistaa kaikkia ideoita, jotka siinä esitetään. Tietysti otamme huomioon solidaarisuuden Otamme huomioon myös kansainvälisen avun, jaetun vastuun, solidaarisuuden. Eräs kollegamme sanoi, että meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota maatalouteen luonnonkatastrofeissa. Haluaisin sanoa, että tämä ei kuulu meidän kompetensseihimme. Maatalous saa rahoitusta muualta – rahoitus tulee muista rakenteista. Otamme myös huomioon kaikki kommentit ja kaikki huomiot. Lopullinen dokumentti laaditaan ja siihen pyritään sisällyttämään kaikki huomiot. Kiitos. Okay, once again, thank you. Vielä kerran kiitokset esittelijälle. Haluan kiittää kaikkia kollegoita tästä keskustelusta. Ja koska muita päätöksiä ei tarvitse tehdä valiokunnassa, voimme siirtyä kohtaan seitsemän esityslistalla. Eli rahoitus- ja talouskriisin torjuntaa koskevan EUn aluepolitiikan vaikutukset erityisesti tavoite kaksi huomioon ottaen. Ja Rodi Kratsapulos saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia. Paljonko aikaa minulla on tähän alustukseen? Puheenjohtaja, siis paljonko aikaa minulla on? Puolisen tuntia siis kaiken kaikkiaan. Selvä, eli yritän puhua lyhyesti, jotta voimme käydä myöskin keskustelua asiasta. Eli puheenjohtaja, jos sallitte, haluaisin sanoa seuraavaa. Kyse on politiikasta nyt vaikeassa talouskriisissä, jota Euroopassa nyt eletään. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeä kohesiopolitiikka on kehityksen kannalta yleensä. Konvergenssin kannalta sehän on Euroopan rakentumisen ydinkohta, ja meidän pitää puuttua ongelmiin välittömästi. Meidän täytyy miettiä myöskin suunnitelmia ja strategioita vähän turvallisemmissa puitteissa. Eli kohesiopolitiikassa tällä hetkellä on jotain erityisen tärkeää. Me nyt mietimme näitä rahoituskriisin vaikutuksia ja tämän kriisin vaikutukset vain vahvistuvat päivä päivältä. Tämän lisäksi, eli yhtäältä tämän kriisin vaikutukset ovat hyvin näkyviä ja meidän on nyt puututtava niihin toden teolla, mutta sitten on toinen asia. Eli mielestäni me olemme nyt paljon valppaampia kohesiopolitiikan roolin suhteen. EUn jäsenvaltiot tuntevat, millä tavalla talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut erityisesti reaalitalouteen, eli kysyntään, työllisyyteen, tuotantoon. Ja meidän on nyt todettava, että huolimatta kohesiopolitiikasta myöskin euroalueella on hyvin paljon eroavaisuuksia. Eli tästä kuilusta tulee yhä suurempi. Meillä on aika pieni yhteisön budjetti. Eli on mahdotonta ratkaista näitä ongelmia nyt välittömästi. Ja meillä ei ole kovin selkeitä mekanismeja ja menettelyitä solidaarisuuden osalta. Ja tämä merkitsee sitä, että se mitä meillä on, on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti kohesiopolitiikan välineitä, eli rakennerahastot ja kaikki muut välineet ja aloitteet ja toimet – joilla voidaan edistää alueiden kehitystä. Eli nämä ovat ne puitteet, jotka meillä ovat. Ja tästä asiasta pitäisi vielä vähän keskustella, sitä pitää miettiä. Ja meidän pitää hoitaa näitä puitteita. Ja näissä puitteissa käsitellään nyt tavoite kaksi alueita. Siis muistutan vielä, että tavoite kakkosen tavoitteena on puuttua rakenteellisiin ongelmiin. 2026 kaudella kyse oli alueista, jotka ovat kehityksestä jääneet jälkeen. Ja myöskin mietittiin, miten tämä jälkeenjääneisyys vaikuttaa alueen talouteen. Nyt vuoden 2007-2013 kaudella tavoitte kakkosella – puhutaan nimenomaan työllisyys- ja kilpailukykytilanteesta. Eli kyse on kestävän kehityksen edistämisestä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Ja jo nyt voimme todeta, jo en, että ennen kriisiä saimme myönteisiä tuloksia näistä vai, toimista eri alueilla. Ja missä Euroopan alueet ovat kärsineet, esimerkiksi teollisuusalueella, myöskin siellä on voitu todeta, että ainakin on saatu aikaan vakautta niin, että nämä kielteiset vaikutukset eivät enää pahentuneet. Ja nyt voimme todeta, että kohesiopolitiikalla on myönteisiä vaikutuksia tavoite kaksi alueisiin. Tietysti voisimme toimia vielä kohdennetummin, riittävästi varmasti ei ole puhuttu vielä kaikesta. Meidän pitää tehdä konkreettinen tutkimus, jotta tietäisimme millainen tilanne nyt tällä hetkellä on tavoite kaksi alueella. Ja olisi nyt mielenkiintoista nähdä mietintö tai kertomus, joka tulee jäsenvaltioista. Ja sehän piti laatia vuoden 2009 lopulla. Ja toivottavasti näissä kertomuksissa ei vain luetella toimistaa, vaan myöskin toivottavasti tehdään ehdotuksia sen suhteen, miten tavoite kaksi järjestelmää voitaisiin parantaa. No, mitä me nyt ensin ehdotamme? Ensinnäkin se, mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä, toisin sanoen meidän pitää käyttää rakennerahaston eri välineitä helpommin. Eli miten hallinto toimii, onko hallinnossa jotain yksinkertaistettavaa, jotta sitä olisi helpompi käyttää. Ja entä sitten tämä esirahoitus tai sataprosenttinen rahoitus? No ei nyt mene yksityiskohtiin, koska minulla ei ole kovin paljon aikaa, mutta mielestäni tämä on kuitenkin väline, joka on helpottanut monen jäsenvaltion tilannetta. Eli hanketta voidaan rahoittaa, mikäli kyseinen hanke on prioriteetti jollekin määlle ja se voidaan sitten maksaa hiukan myöhemmin. Ja myöskin katson, että jäsenvaltiot voisivat käyttää paremmin kaikkia mahdollisuuksia, joita kohesiovälineet niille tarjoavat. Esimerkiksi meidän pitää puuttua ongelmiin jo etukäteen, miettiä niitä etukäteen ja kehittää näitä välineitä sen mukaisesti. Sitten johtuen tästä vaikeasta taloustilanteesta jäsenvaltioiden on käytettävä varoja voidakseen reagoida välittömiin ongelmiin, jotka johtuvat tästä kriisistä. Sitten vielä yksi ehdotus. Eli meidän pitäisi olla hyvin valppaina Euroopan ja kansallisella tasolla sen suhteen, miten kohesiopolitiikan välineitä koordinoidaan muiden välineiden kanssa. Esimerkiksi rakennerahastoissa on tarkasteltava, millä tavalla näitä Euroopan laajuisia liikenne- ja energiaverkkoja käytetään ja millä tavalla esimerkiksi omassa maassani nämä hankkeet ovat toteutuneet. Ja sitten puheenjohtaja. Kyse ei ollut pelkästään Kreikan hallituksen vaihtumisesta, vaan koko Etelä-Eurooppa muuttui silloin, kun nämä eurooppalaiset verkot todellakin otettiin käyttöön. Sitten on muita hankkeita ja välineitä, joilla voidaan edistää innovaatiota. Se on tietysti tärkeää, koska tähän liittyy työllisyys ja kilpailukyky. Sekin liittyy tavoite kakkoseen. Ja tässä pitää myöskin käyttää mahdollisuuksia, kuten seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Mielestäni meidän pitää käyttää näitä hankkeita hyväksemme aluetasolla. Sitten meillä on valtavia mahdollisuuksia silloin, kun näitä välineitä todellakin voidaan tarjota kaikkeen käyttöön. Ja tässä nyt oli jotain näin aluksi. Minä esitän sitten tämän asiakirjan myöhemmin. Voitte sitten nähdä sieltä tilastoja ja tarkkoja lukemia. Ja sitten nähdään, miten kohesiopolitiikka on kehittynyt ja tietysti teemme sitten vielä ehdotuksia. Ja nyt sitten odottelen kollegoiden näkemyksiä ja komission kantaa. Ja haluaisin vielä välittää teille viestin, että meidän täytyy nyt todellakin ymmärtää, että meillä on olemassa nyt vaara, se vaara, että tämä kriisi, joka koskee kaikkia maita, ja nyt tällä hetkellä on vaikea tehdä investointeja, on vaikea rahoittaa reaalitaloutta. Ja siitä syystä meidän pitää nyt käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytössämme. Ja tämä vastuu on jaettu jäsenvaltioihin, aluetasolle ja myöskin Euroopan tasolle. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kiintoisasta alustuksesta. Nyt hyvät kollegat, tämä mietintöluonnos tulee käsiteltäväksi 17. maaliskuuta. Ja kuten Rova Kratsa totesi, kaikki voivat lähettää hänelle tarkistuksia. Ja tämä keskustelu nyt oli ensimmäinen keskustelu tästä mietinnöstä. Meidän täytyy viideltä aloittaa äänestys tai kymmentä oli viisi viimeistään. Ja täällä on nyt neljä nimeä puhujalistalla. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa Westfall. Rouva Westfall, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että yhteistyö esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa on ollut ilo. Mielestäni tästä voi tulla mietintö ja pitäisi tulla mietintö, joka tämänhetkisessä tilanteessa olisi avuksi ja olisi mielekäs, kun ajatellaan tilannetta työntekijöitä ja työnantajia Euroopassa. Me kaikki olemme huolissamme siitä, miten tämä vaikuttaa sosiaaliseen tilanteeseen Euroopassa. Lähes kaikki alueet ja kaupungit Euroopassa ovat kärsineet tästä kriisistä, eivät pelkästään köyhemmät jäsenvaltiot, vaan myöskin monet tavoite kaksi alueet. Meille sosiaalidemokraateille kriisin torjuminen erityisesti työntekijöiden suhteen on etusijalla. Meidän on voitava pelastaa mahdollisimman monet työpaikat ja luoda uudelleen tuhoutuneita työpaikkoja. Eurooppanainen aluepolitiikka oli ottanut tämän painopistealueeksi jo ennen kriisiä, eli se, että luodaan enemmän ja parempi laatuisia työpaikkoja. Se on yksi strategisia johtolankoja eurooppalaisessa aluepolitiikassa tämänhetkisellä ohjelmointikaudella. Kriisin vaikutukset talouteen eivät saa johtaa siihen, että nämä pitkäaikaiset prioriteetit heikkenevät. Ja meidän täytyy tukea sitä, että luodaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Ja sama palkka samasta työstä miehille ja naisille. Se ei nyt kriisin aikana pitää panna täytäntöön mahdollisimman tehokkaasti. Olemme nähneet, että EUn aluepolitiikalla on saatu aikaan myönteisiä vaikutuksia – Ennen kriisiä voitiin huomata, että eurooppalaiset rakenneohjelmat vaikuttivat myönteisesti työllisyyteen ja myöskin työpaikkojen luomiseen. Monet alueet ovat onnistuneet parantamaan pääsyä työmarkkinoille. Siellä on jatkokoulutusta ja lisätty muuta koulutusta. Ja siellä on vähennetty alueellista riippuvuutta paikallisesta tuotannosta. Nyt rakennepolitiikalla on autettava siinä, että kriisin vaikutuksia lievennetään ja meidän täytyy toimia joustavammin, kun käytämme rakennerahastoja. Myöskin globalisaatiorahasto voi ja sen tulee olla keskeisessä roolissa. Ja meidän pitäisi nyt katsoa, miten näitä tämänhetkisiä välineitä voidaan käyttää tämänhetkisessä tilanteessa. Ja olen iloinen siitä, yhteistyötä, jota olemme tehneet tämän mietinnön osalta. Kiitos. Westfall. Kiitoksia. Sitten herra Toirer. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin olen iloinen yhteistyöstä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, koska alue, poliittiset kysymykset Euroopassa nyt kriisin aikana ovat hyvin keskeisiä ja tärkeitä Euroopan unionissa. Kun analysoidaan talouskriisiä, voidaan huomata, että kyse oli lähinnä pankkikriisistä. Valtiot ovat käyttäneet hyvin paljon varoja ja kansainvälinen pankki, jotta kansainvälinen pankkimaailma saataisiin vakautetuksi. Mutta tämä miljardien apu tällä hetkellä tulee yrityksistä ja sitten osittain Tätä on kritisoitu erityisesti PK-yrityksissä. Siellä on nyt ongelmia sen suhteen, että vaikka työtilanne on hyvä, luottaa on vaikea saada. Tämäkin on yksi aluepolitiikan keskeisiä alueita. Tavoite kaksi alueella, työllisyys- ja kilpailukykykysymykset, liittyvät myöskin esimerkiksi maksukyvyn varmistamiseen ja takauksien myöntämiseen pk-yrityksille. Ja tämä on kysymys, joka mielestäni tulisi ottaa mukaan tähän mietintöön, eli miten PK-yrityksiin voidaan kiinnittää erityistä huomiota. PK-yritykset tällä hetkellä, kun ajatellaan tutkimus- ja kehityskuluja, joutuvat leikkaamaan näitä kuluja, jotta pysyvät maksukykyisenä. Ja tämä on väärä tapa. Tutkimus ja kehitys luo pohjaa tuleville tuotteille, ja tässäkin voidaan nähdä, millainen tärkeä rooli on aluepolitiikalla. PK-yritykset on saatava yhteistyöhön korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, ja tällä tavalla myöskin kriisin aikana tutkimus- ja kehityshankkeita voidaan toteuttaa, koska vain sillä tavalla voidaan luoda laadukkaita tuotteita ja voidaan taata kasvu ja työpaikat. Tässä oli vain kaksi aspektia monista, joita tulisi tarkastella tässä mietinnössä, ja on hyvä, että tässä valiokunnassa voimme nyt puuttua näihin tärkeisiin seikkoihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Deli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Hyvä esitteli, jos ajatellaan aluepolitiikan panosta talouskriisin torjuntaan, nyt olisi tärkeää korostaa sitä, minkälaisia seurauksia kriisistä koituu kaikkein vaikeimmassa asemassa olevalle väestölle. Lissabonin strategian piti hankkia eroon köyhyydestä Euroopassa. Kuitenkin kriisi nyt vielä lisää tätä ilmiön voimaa, kuten on voitu tänä vuonna havaita suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tavoite kaksi alueita talouskriisi on eniten koetellut ja sen takia olisi tärkeää ottaa kaupungit mukaan kaikki niihin politiikkoihin, joilla pyritään torjumaan kriisin seurauksia oli työpaikan löytymistä, asuntoongelmia, koulutukseen, terveyteen liittyviä ongelmia ja myös on taattava, että sosiaalitoimien lisäksi ryhdytään taloudellisiin toimiin. Mutta kaikki tämä ei nyt lähtele liikkeelle hetkistä kriisistä kuitenkaan. Ja sen takia meidän on otettava käytäntöön pitkän aikavälin toimia aluepolitiikkaan niin, että ollaan sosiaali politiikan kannalta ihmisten mukana ihan kaikkialla eri jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Ja sitten Ankorakis, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, minäkin puhun hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin todeta seuraavaa. Jo ennen kriisiä oli hyvin suuria eroja eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä, ja nämä erot ovat vain nyt lisääntyneet. Ja kriisin kautta nämä erot ovat yhä suurempia ja riippumatta siitä, kuinka paljon varoja on ollut kohesio- tai muissa rahastoissa. Euroopan unioni on valtioiden liitto. Ja kyse ei ole siitä, että alueiden välillä on alueet, alueiden välillä on eroja, vaan jäsenvaltioiden välillä on myöskin eroja. No, Omassa maassani Kreikassa on nyt se uhka, että se jää EUn ulkopuolelle, koska se ei nyt täytä näitä konvergenssikriteereitä. Ja tämä nyt ei koske pelkästään Kreikkaan, vaan tietääkseni on myöskin muita maita. Ja uskon, ja haluan nyt puhua solidaarisesti Bulgarin, Romanian ja Unkarin työntekijöiden suhteen. Eli ongelmat ovat siellä vielä suurempia käsittääkseni. Ja jos nyt puhutaan Kreikan velasta, oli sitten kysymys kansainvälistä valuuttarahastosta tai muista tahoista, no se nyt ei ole enää sitten mikään alueellinen ongelma. Mietintö on mielenkiintoinen kyllä, mutta ongelma on seuraava. Kun kriteeri liittyy kilpailukykyyn ja suurten yritysten voittoihin, niin kauan tilanne pysyy sellaisena, että nämä ongelmat tulevat pahenemaan ja ovat yhä vaarallisempia. Kiitoksia sitten Rova Kratsa. Ah, Nisteroi oli myöskin pyytänyt puheenvuoroa. Ja myöskin komissio haluaa ilmeisesti sanoa jotain. Ei. Komissio ei. Selvä. Eli Van Nisteroi, olkaa hyvä. Uh, I will be at the same moment that we do this work here, the, there is a special committee in the parliament working on the question of the crisis. Parlamentissa on myös komitea, joka käsittelee kriisiä. Danuta Hübner kuuluu myös siihen. Ja haluaisin korostaa, että meillä on mahdollisuus yhdistää nämä kaksi asiaa. Myös aluepolitiikka on pitkän tähtäimen politiikkaa. Työskentelemme asian hyväksi. Meidän tulisi käyttää enemmän aikaa, tai tarvitsemme enemmän aikaa siihen, että näemme, kuinka kriisi vaikuttaa eri alueille. Meidän tulee tarkastella sitä, mitä se merkitsee kohesiopolitiikalle ja aluepolitiikalle. meidän tulee ottaa esille alueiden kohesiopolitiikan avainkysymyksiä. Meidän tulee yhdistää nämä asiat toisiinsa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kratsa ihan lyhyesti vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegoita näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Voin tukea kaikkea, mitä täällä on sanottu. Myöskin minä olen sitä mieltä, että alueellisesta kohesiosta pitää puhua ja pitää miettiä myöskin pk-yritysten roolia. Se on varmasti hyvin klassinen aihe. Parlamenttihan aina tekee jotain pk-yritysten hyväksi. Nehän ovat kaikkien alueiden selkäranka. Ja sitten toinen asia, jota myöskin voin tukea. Eli ongelmat, joita täällä nyt käsitellään, ne pitäisi nähdä vähän laajemmassa yhteydessä. Meidän pitäisi edistää tasapainoista kehitystä. Eli meillä pitää olla parempaa konvergenssia jäsenvaltioiden välillä. Kiitoksia. Äh, Mr. Piper. Kiitoksia. Ja sitten Piper vielä. Olkaa hyvä.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 Okay, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns mit den... No niin, hyvät naiset herrat. Aloitamme äänestyksen. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Jos on, niin laittakaa ne sen laitteeseen. Ensin koeäänestys. Ovatko kaikki valmiita? Eli äänestys alkaa. Äänestäkää mitä haluatte, pääasiassa äänestätte. Oletko kaikki äänestäneet? Pari ääntä vielä puuttuu. Ja painakaa nyt sitä nappia sieltä. No niin, nyt Kelikin on äänestänyt, eli äänestys hetkinen. No niin, odottelemme vielä muutamaa korttia, mutta ilmeisesti tämä toimii ja myöskin poliittisten ryhmien välinen suhde on oikea. No niin, sitten tässä välissä laskemme Aukunin äänen sitten käsin. Onko joku muu, jolla ei ole korttia mukana? Kaikilla muilla on. Eli sitten EPPltä vielä yksi ääni sitten lasketaan lisäksi. No niin, sitten luonnonhaitta alueiden alueisiin liittyvä mietintö. Ferragutin mietintö. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raukeavat. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 10 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 11, 12 ja 13 raukeavat. Äänestämme tarkistuksesta numero 14. Aasu onkin vedetty pois, 15 on myöskin vedetty pois. Eli tarkistus 16, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17, äänet puolesta. A, ah, se onkin rauennut, eli tarkistus 18, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten EPPlläkin on kaikki kortit. Sitten tarkistus 19 äänet puolesta, vastaan,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 39 puolta ääntä puolesta, ei tyhjiä, ei ääniä, eli onnittelut Ferragutille. So, dann kommen wir zur zweiten. Sitten toinen äänestys. Kestävä tulevaisuus liikenteelle. Valmistelijan Kelly. Ensin tarkistus numero kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus. Sitten sitten kohta kohdalta kahdessa osassa tarkistus yksi. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus kolme, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan. Hetkinen. Kahdeksan puuttuu. Ei kun se hyvä, hylättiinkin. Anteeksi. Siis nyt äänestämme ihan normaalisti tarkistusta kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 13, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 24, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14, toinen osa on rauennut. Eli nyt tarkistuksesta 14 äänestetään ainoastaan ensimmäisestä osasta. Tarkistus 14, ensimmäinen osa. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromistarkistus 1. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli sitten tarkistukset 17 ja 19 raukeavat. Seuraavaksi tarkistus 15, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 16, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 18, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 18 tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 18 ääntä puolesta 24 ääntä vastaan. Sitten Tarkistus 20 kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Sitten tarkistus 22, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 2. Äänet puolesta, kompromissi 2, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin ollen tarkistukset 26 ja 27 raukeavat. Eli tarkistus 25, äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjää, hylätty. 26 ja 27 raukeavat, eli sitten tarkistus 28, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 29, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Sitten meillä on suullinen tarkistus. Sen näette tässä paperilla. Eli voimme äänestää siitä äänet puolesta. Hetkinen. Kreel, olkaa hyvä. Anteeksi, meidän ryhmämme vastustaa tätä suullista tarkistusta, joten tästä ei voi äänestää. Tästä on yleensä puhutaan etukäteen, mutta näin ei ollut käynyt tällä kertaa, eli tämä suullinen tarkistus raukeaa. Sitten tarkistus 30, äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Eli seuraavaksi tarkistus 33. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 3. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 34 raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 35. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 38. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 39, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 40, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 on rauennut. Sitten loppuäänestys. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 36 ääntä puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää ääntä, eli sydämelliset Onnittelut Kelille.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 Ja nyt mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pyytäisin, että Nuno Cheira, joka halusi käyttää mutaan tai käyttää puheenvuoroa esittää tässä muutaman ajatuksen ennen äänestystä. Nuno, missä olette siellä? Obrigado, senhora presidente. Uh, antes de mais nada, não, não podia deixar de começar por referir que hoje não é um dia particularmente fácil para mim. Haluaisin sanoa, että tämä ei ole helppo päivä minulle. Kuten tiedätte, viime lauantaina tapahtui hirvittävä katastrofi Madeiralla, kotisaarellani. Juuri tällä hetkellä etsitään edelleen raunioista ruumiita. 42 on kuollut yli 150 menettänyt kotinsa ja kymmeniä haavoittuneita. Monet kylät ovat jääneet eristyksiin. Ne ovat jääneet ilman muun muassa vettä ja muita jotta ymmärtäisitte tragedian mittasuhteet saarella. Siellä on tuoutunut taloja, siltoja ja teitä. Raunioissa on edelleen ihmisiä, joita ei ole pelastettu. Tämä on hirvittävä tragedia. Haluaisin sanoa teille, että otan osaa katastrofista kärsineiden perheiden suruun. Monet perheet eivät vieläkään tiedä läheisistään. Haluan ottaa osaa heidän suruunsa. Nyt siirryn teemaan, jota käsittelemme ja joka on hyvin tärkeä. Olen täällä fyysisesti, mutta ajatuksistani ja sydämestäni olen Madeiralla aikaisemmissa tapaamisissa, aikaisemmissa kokouksissa olen, olen kertonut näkemyksistäni ja haluaisin nyt sanoa seuraavaa. Ensinnäkin tarkistus numero neljä. Vaikuttaa siltä, että komissio hyväksyy listan tuotteista, jotka jäsenvaltiot On tärkeää, että kunnioitetaan toissijaisuusperiaatetta. Haluaisin myös sanoa, että tarkistuksessa viisi on esitetty suullista tarkistusta ja mielestäni meidän tulisi Mielestäni on tärkeää, että otamme huomioon vuodet 89, 90 ja 91. Minä olen käynyt keskusteluja edustajien kanssa ja olen ollut yhteydessä myös syrjäisten alueiden edustajiin ja haluaisin ehdottaa, että me antaisin tukemme näille tarkistuksille, jotka ovat heille hyödyksi ja edistävät aluepolitiikkaa tuolla. Sitten haluaisin kommentoida myös komission ilmoituksia kesäkuun osalta meidän pitää tämän jälkeen myös panna ajan taselle muutkin asetukset, kuten 723. Kiitos. Ja sitten vielä pari kommenttia, herra kun ette ole täällä paikalla ja puhuimme kohdasta kuusi luonnon katastrofeista, niin mainitsimme myös Maderan. Ja tuolloin päätettiin, että minä lähetän kirjeen herran Jardimille ja ilmaisimme tuolloin survalittelumme ja tarjomme niin paljon kuin vain pystymme apuamme tälle alueelle. Ja mitä tulee sitten tähän asetukseen, josta nyt äänestetään, niin ymmärtääkseni myös edustaja Gress haluaisi puhua tästä suullisesta tarkistuksesta. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi voin yhtyä siihen, mitä kollega Teixeira sanoi Madeirasta. Mutta sitten tämä suullinen tarkistus, jota olen esittänyt, haluaisin muistuttaa, että siinäkin tapauksessa, että pitäisi hyväksyä maitojauheen mukaan otto näihin maitotuotteisiin. Tähän liittyy kuitenkin yksi riski, eli että unohdetaan kuinka tärkeää on, että pystyttäisiin olla itse riittoisia tuotannossa keskipitkällä aikavälillä. Tämä on tärkeää ensinnäkin elintarviketurvallisuuden takia ja toisaalta myös kulut huomioon ottaen ja ympäristö huomioon ottaen. Haluaisin muistuttaa, että tuonti pohjautuu eh, öljyn käyttöön, energiatuotteiden käyttöön, joiden hinta nousee varmasti kovasti seuraavana vuosina. Haluaisin vain mainita tämän seikan. Kiitos. Very much. I understand we can start. Kiitos. Ja nyt voimme siis aloittaa äänestykset. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä vedetty pois. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suljen Tarkastus puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty, jos näin voidaan sanoa. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää, ei hyväksytty sekään. Ja sitten johdantus on kappale 5, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, johdantus on kappaleeseen 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tuossa on kappale 6a, tarkoitus 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. tuossa on kappale 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja lopuksi sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 ääntä, 38 puolesta, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Loppu on käsitelty, eli aplodit. Sitten pääsemme seuraavaan kohtaan 11. Viimeaikainen kehitys julkisten hankintojen alalla. Valmistelija Otsi Vlasak. Hyväksymme nyt lausuntoluonnoksen. Aloitamme äänestyksen, hyvät kollegat. Tarkastus 1, kappale 1, tarkastus 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Kappale kaksi. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Osa yksi ja sitten osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkastus 5, joka on vedetty pois. Siihen ei siis mennä, vaan tarkastuksen 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkastus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kymmenen kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 tarkastus 11 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty, tarkastus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Se on vain kielellinen. Siitä ei sisäänestetä. Ei 14, myöskään 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 vedetty pois, 17 se ja raukesi ja sitten 18 puolesta vastaan tyhjää ja. Tai siis tämä oli hyväksytty selvästi 19 puolesta. Tämä on suullinen tarkastus niin, mutta Thomas Deutsch ei ole pyytänyt. Niin, siis tämä on suullinen tarkastus siitä, siis äänestetään 19 puolesta, tästä äänestettiin. Niin, sehän hyväksyttiin niinkö? Ja sitten 20 vedetty pois, 21, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten äänestys näin muutetusta lauston luonnoksesta. Sähköinen äänestys alkaa. Se on jo alkanut siis. Kaikki ovat ilmeisesti äänestäneet, eli Lopetetaan äänestys 41 ääntä, 40 puolesta, yksi vastaan. Eli taas hienoa työtä. Okay. Dear colleagues, can we move very quickly to point number 12 on... Ja sitten nopeasti kohtaan 12. Niin, eh, valmistelija vielä, olkaa hyvä. I would like at the end of the voting. Puheenjohtaja, haluaisin tässä lopuksi kiittää kaikkia koordinaattoreita, jotka vastasivat näistä neuvotteluista, eli kiitoksia oikein paljon. Thank you very much also on behalf of... Kiitos oikein paljon myös kaikkien meidän puolesta siitä, että kaikki meni näin hienosti. Sitten mennään nopeasti kohtaan 12. Te tiedätte, että meillä oli ensimmäinen työryhmän kokous. Te olette saaneet sieltä raportin sihteeristön toimittanut teille raportin ensimmäistä kokouksesta. Siitä ei nyt tarvitse keskustella, koska aika on vähän, mutta sitten meillä oli toinen kohta. Tärkeä asia esityslistalla liittyen työryhmään – EU 2020 agendaan liittyen. Ja näin kääntyisin Lambert van Nistelrooyn puoleen ja pyytäisin häntä esittelemään lyhyesti työryhmän keskustelun tulokset. Dank u wel, voorzitter. Heel graag eh, kort. Eh, even het punt wat speelde was eigenlijk tweeënlei. Het eerste is over EU 2020. Eh, de strategie die in... Eh, Käsittelimme aluksi strategia 2020. Siitä oli kuuleminen viime vuonna. Siitä keskustellaan tänä keväänä ja luultavasti myös kesäkuun huippukokouksessa. Siihen kuuluu useita strategioita ja meistä vaikuttaa siltä, että meidän tulee pystyä vaikuttamaan tähän. Olemme yllättyneitä siitä, että parlamentti ei näytä Yksi valiokunta on vastuussa ja muut ottavat kantaa. Vaikutelmamme on se, ja haluaisin jakaa sen teidän kanssanne että ensinnäkin olisiko mahdollista kirjoittaa kirje, jossa mainitaan, että meistä, olisi normaali, että komiteoissa olisi parlamentaarinen prosessi. Se ei ehkä ole mahdollista maaliskuussa, mutta sen pitäisi olla mahdollista kesäkuussa. Toiseksi keskustelemme maaliskuun kokouksessa ja haluaisin, puhua, haluaisin kysyä puheenjohtajalta, onko se mahdollista, että toisten ryhmien koordinaattorit, jos Mielestäni Lissabonin sopimusta käsittelevä mietintö voisi keskittyä 2020 strategiaan. Se olisi sillan rakennusta Lissabonin sopimuksen ja 2020 strategian välillä. Minusta tämän voisi ottaa esiin täysistunnossa. Tämä työryhmä ei tietenkään korvaa valiokunta, mutta haluaisin ottaa asian esille. Lopuksi haluaisin sanoa, että haluaisin sanoa, että ennen maaliskuun täysistuntoa luodaan päätöslauselma voisimme antaa toisillemme tietoa, jotta kaikki tietäisimme, mitä kaupungit ja alueet ajattelevat ja miten tämä voidaan ottaa huomioon poliittisten ryhmien työssä. Ensi viikolla voin antaa EPP-ryhmän dokumentin. Siinä ei, tässä dokumentissa ei anneta neuvoja. Se on kuitenkin pohja keskustelulle muiden ryhmien kanssa. Halusin sanoa tämän. Kiitos Lambert. Hyvät kollegat, niin koska meillä on näin vähän aikaa käytössä, ehdottaisin seuraavaa. Voisitteko hyväksyä sen ehdotuksen, että puheenjohtaja kirjoittaisi kirjeet molemmille sekä Ekon valiokunnalle, että valiokuntien puheenjohtajakokoukselle ja ilmoitamme siitä, mitä ajattelemme tämän asian käsittelystä ja tekisimme myös rakentavia ehdotuksia, jotta pystyttäisiin tällainen keskustelu käymään. Ja koska Castro Lastra ei ole tänään täällä paikalla, niin me puhumme hänen kanssaan siitä, että hänen mietinnöstään tehtäisiin mietintö, joka käsittelisi myös EU 2020. Jos tästä voitaisiin nyt sopia, niin päästäisiin eteenpäin ja maaliskuussa tehtäisiin sitten muut päätökset. Toivottavasti koordinaattorit pystyvät tällä välin sopimaan siitä, miten jatkossa toimittaisiin, mutta haluamme tietysti olla aktiivisia Eurooppa 2020 asian suhteen. Tätä ehdottaisin, sopisiko, että näin päätettäisiin tänään. No hyvä, näin saadaan tämä asia loppuun käsiteltyä. Kiitos Lambert. Ja nyt sitten menemme kohtaan 12. Esitysjohtajalla sanoi puheenjohtaja kohtaan 13 ilmeisesti. Ja toivottaisimme tervetulleeksi Euroopan investointipankin johtajan Philip Maistatin. Kutsumme teidät tänne paikalle siksi, että meistä on hienoa, mitä komissio ja Euroopan investointipankki ovat viiden viimeisen vuoden aikana kohesiopolitiikkaan liittyen tehneet. Parlamentti suhtautui oikein myönteisesti siihen, että voitaisiin saada yhteinen näkökulma rahoituspolitiikan, kohesiopolitiikan alalla. Tämä on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta ja siksi olisi nyt paikallaan käydä teidän kanssanne vuoropuhelua. Siitä varmasti paljon hyötyä meillekin. Eli pidemmittä puheita annan teille puheenvuoron. Voitte johdatella tähän asiaan, sitten ehkä saadaan kysymyksiä ja kommentteja. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilmeisesti parlamentissa on parempi puhua omaa kieltään, mutta jos haluatte, niin voi kyllä puhua englantiakin. Niin, belgialaisena ranska on yksi äidinkielistäni. Niin mutta jos haluatte, niin kiitoksia joka tapauksessa kutsusta tähän valiokuntakokoukseen. Te viittasittekin siihen, että Euroopan investointipankki tekee tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja erityisesti teidän kanssanne, rouva puheenjohtaja. Ja se on normaalista, koska Euroopan investointipankki on rahoit- kansainvälinen rahoituslaitos – joka perustettiin Rooman sopimuksella. Ja sen tehtävä on hyvin selkeä, eli tukea rahallisesti EUn tavoitteita. Eli mielestäni on aivan normaalia, että on tiivistä yhteistyötä Euroopan investointipankin ja muiden eurooppalaisten toimielinten välillä. Tietysti komission, mutta myöskin neuvoston ja parlamentin kanssa. Olen aina iloinen, kun voin tulla tänne parlamenttiin. Ei siksi, että minun on pakko. Sopimuksessahan ei puhuta mitään siitä, millainen suhde on Euroopan investointipankin ja Euroopan parlamentin välillä. Mutta minusta on aivan normaalia, että EUn rahoitusväline kutsutaan jatkuvasti tekemään tiliä tänne parlamenttiin. No mitä tulee sitten aluepolitiikka, aluepolitiikkaan? Se on tietysti yksi Euroopan investointipankin tärkeimpiä tehtäviä ja sopimus on hyvin selkeä. Luen nyt sen, mikä tällä hetkellä on artikla 309 sopimuksesta, sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Tämä on hyvin selkeä kohta. Tässä todetaan, että Euroopan investointipankin tehtävä on vaikuttaa hankkeiden rahoitukseen vähemmän kehittyneillä alueilla. Ja tekstissä on vielä erikseen lisätty yhteydessä rakennerahastoihin ja EUn muihin rahoituslähteisiin. Sopimuksessa itsessään on todettu, että Euroopan investointipankin on tehtävä yhteistyötä komission kanssa, erityisesti mitä tulee rakennerahastojen käyttöön. Hankkeiden rahoittaminen näillä konvergenssialueilla on yksi Euroopan investointipankin painopistealueita. Vuonna 2009 me rahoitimme 205 hanketta konvergenssialueilla ja kokonaissumma oli 29 miljardia euroa. Kuten viime vuonnakin Euroopan investointipankki on antanut 79 miljardia euroa sitä Euroopan investointipankista selkeästi merkittävimmän kansainvälisen rahoituslaitoksen. Se on kaksi kertaa enemmän kuin Maailmanpankin myöntämät lainat. Mutta tässä on keskitetty Euroopan unioniin lähinnä 205 hanketta konvergenssialueella ja 29 miljardia, eli 37 prosenttia kaikista Euroopan investointipankin lainoista vuonna 2009. Tämä on kasvua verrattuna 2008 vuoteen, noin 38 prosenttia on kasvua. Nämä lainat ovat aika tasapainoisia eri jäsenvaltioiden välillä, vanhojen ja uusien välillä. 12 uudessa jäsenvaltiossa olemme rahoittaneet lainoja lähellä, lähes 13 miljardilla, eli 16 miljardia meni 15 vanhalle jäsenvaltiolle ja sitten 13 miljardia 12 uuteen jäsenvaltioon. Mutta kuitenkin kasvu on selkeästi nopeampaa uusissa jäsenvaltioissa kuin vanhoissa. Ja jotta saisi vähän käsitystä näistä kokonaissummista, konvergenssialueiden lainojen summa on hyvin suuri, ja eikä ole mikään yllätys, jos sanon teille, että eniten lainoja saanut maa konvergenssialueella on Espanja, 4 miljard, yli 4 miljardia, sen jälkeen tulee Puola 4,6 miljardia. Eli suurimmat lainat menevät tietysti suuriin valtioihin, mutta jos katsotaan näitä lukemia per asukas, sitten tilanne on erilainen ja silloin Viro on ykkösenä. Jos katsotaan siis näiden lainojen suhdetta asukaslukkuun. Ja sitten Liettua ja Portugali ja Slovenia seuraavat perässä. Sitten alakohtaisesti yli puolet näistä lainoista menevät energia- ja liikennealan investointeihin, mutta olemme tukeneet myöskin hankkeita muilla aloilla, erityisesti tieto-, tutkimus-, kehitysalalla ja innovaatioalalla. Jos teille sopii, puheenjohtaja, haluaisin nyt keskittyä keskittyä ennen kaikkea siihen, mikä on ollut innovaatio viime vuosina, eli tiivis yhteistyö komission ja pankin välillä rakennerahastojen käytössä. Yhdellä tavalla pankki voi auttaa käyttämään rakennerahastoja nopeammin, eli rahoittamalla näitä toisia vastapuolia, koska jäsenvaltionhan on myöskin osaltaan rahoitettava näitä hankkeita, ja joissain tapauksissa olemme auttaneet kansallisia viranomaisia maksamaan tämän osuuden, ja tästä puhutaan siis rakenneohjelma lainoina, ja me olemme käyttäneet niitä viime vuonna yli kolmen miljardin edestä. Eli tämä oli ensimmäinen yhteistyömuoto. Joissain tapauksissa voidaan tällä tavalla vauhdittaa rajoittaa rakennerahastojen varojen käyttöä. Niin siis tämä, todellakin nämä kolme miljardia ovat käyttäneet näitä varoja siis näillä konvergenssialueilla. Mutta me menimme pidemmälle, kuten tiedätte puheenjohtaja. Teidän kanssanne me olemme kehittäneet muita pidemmälle meneviä yhteistyömuotoja. Jos nyt oikein muistan, vuonna 2005 huhtikuussa teidän toimistossanne luotiin pohja tälle yhteistyölle, joka sitten on muuttunut Jaspers, Jeremy, Jessica ja Jasmine ohjelmaksi. Eli haluaisin nyt vielä puhua näistä neljästä Jistä. Eli ensin Jaspers – Kyse on yhteinen komission, investointipankin ja Kaidu, Kai välinen teknisen avunannon järjestelmä, jolla voidaan valmistella hankkeita, jotka saattavat saada rahoitusta rakennerahastosta. Eli tämäkin on yksi toimi, jolla on yritetty tehdä rakennerahastojen varojen käytöstä tehokkaampaa ja nopeampaa. Eli me autamme hankkeiden valmistelussa, liikenne, kuljetus, ympäristö, energia-alalla. Ja voin sanoa, että vuonna 2009 130 hanketta valmisteltiin näin Jaspersin puitteissa. Eli puhun siis hankkeista, joiden valmistelu Jaspersin puitteissa on päättynyt. 130 hanketta viime vuonna valtaa osin Tsekin tasavallassa, Romaniassa ja Puolassa. Eli 230 hanketta tähän mennessä on valmisteltu Jaspersin puitteissa. Ja olemme todenneet, että nämä Jaspersin puitteissa toteutetut hankkeet hyväksytään nopeammin komissiossa rakennerahastojen varojen saajaksi. Ja kuten totesin, erityisesti veden huollossa, mitä tulee veden käsittelyyn, jätevesien käsittelyyn, veden jakeluun, 23 prosenttia näistä Jaspers-hankkeista liittyvät tähän alaan. Siihen liittyy myöskin kuljetusta, 20 prosenttia, ja myöskin energiaa sitten 19 prosenttia, eli nämä ovat kolme alaa, jotka ovat kaikkein merkittävimmät Jaspersin kannalta. Sitten Jeremi. Se on uusi ajatus jonka avulla yritetään muuttaa osarakennerahaston varoista, joita yleensä käytetään kerran tukena. Ja ne yritetään muuttaa rahoitusvälineeksi, joka on uusiutuva. Eli tämä on nyt ensimmäinen yritys, kun olemme yrittäneet toimia sillä tavalla, että rakennerahaston varoja käytettäisiin tavalla, joka olisi toistuvaa. Eli tarkoituksena on tällä tavalla parantaa pk-yritysten pääsyä luotonantoon. Ja näin, silloin kun on tarpeen, silloin kun on puutteita, voidaan ottaa käyttöön rahoitusvälineitä, erityyppisiä välineitä, ja se riippuu maasta, se riippuu alueesta. Joissain voitaisiin käyttää takurahastoja, jossain muualla – kyse olisi pääomarahastosta, sitten on mikroluottolaitoksia jossain muualla. Se riippuu vähän siitä, miten analysoidaan tilannetta jossain maassa tai jollain alueella. Ja tarkoituksena on täyttää näitä puutteita ja ottaa käyttöön rahoitusvälineitä, joita paikan päällä tarvitaan. Eli Jeremin kautta tähän mennessä on kymmenen rahasto on perustettu ja niiden yhteissumma on 1,4 miljardia euroa. Ja se on jaettu seitsemään jäsenvaltioon ja kolmelle alueelle. Sitten kolmas G on Jessica. Sama ajatus. Tarkoituksena käyttää rakennerahastoja uusiutuvalla tavalla. Eli kyse on kaupunkialueen uudistamisesta – ja kyse on rahastoista, jotka liittyvät siis kaupunkialueiden kehitykseen. Tämän komission ja investointipankin yhteinen hanke. Ja tässä tehdään yhteistyötä myöskin Euroopan neuvoston kehityspankin kanssa. Ja osa näistä rakennerahaston varoista on varattu rakenne kaupunkikehityksen rahastojen kehittämiseen ja meillä on jo 15 periaatteessopimusta allekirjoitettuna – jotta voimme ottaa käyttöön näitä Jessica-rakenteita tietyissä jäsenvaltioissa. Ja kahdeksan rahastoa on jo otettu käyttöön ja niiden yhteissumma on 900 miljoonaa euroa. Sitten neljäs J, Jasmin. Sen tarkoituksena on antaa teknistä apua mikrorahoituksen alalla. No sitten lopuksi Lisäisin vielä kaksi muuta yhteistä välinettä komission Euroopan investointipankin välillä, jos niitä ei ole varattu näille alueille. Niitä voidaan myöskin käyttää konvergenssialueilla. Ensinnäkin Elena. Se on uudenlaista teknistä tukea, joka on juuri otettu käyttöön. Kyse on teknisestä avusta, jolla autetaan paikallisia viranomaisia, kuntia, kaupunkeja, alueita – kehittämään investointiohjelmia, mitä tulee energiatehokkuuteen, uusiutuviin energioihin ja puhtaaseen liikenteeseen. Tämä on uusi hanke, se on juuri käynnistynyt, mutta olemme jo huomanneet, että tälle on hyvin paljon kysyntää, erityisesti suurissa kaupungeissa, jotta voidaan kehittää hankkeita. Esimerkiksi olemme puhuneet Pariisin kanssa hankkeesta, jolla voitaisiin uudistaa kaupungin kouluja ja jotta voitaisiin parantaa niiden energiatehokkuutta. Me olemme keskustelemassa monien suurin eurooppalaisten kaupunkien kanssa tämän tyyppisten ohjelmien osalta, ja tähän on varattu 15 miljoonaa euroa, joita on saatu komissiolta ja jolla voidaan siis edistää tätä teknistä avunantoa tämän tyyppisissä hankkeissa. Ja sitten viimeinen väline. Tutkimuksen riskien jakoväline. Tehän tiedätte, että tutkimusohjelmia, no niistä ei koskaan tiedä, saavuvatko ne päätökseen, ja niihin liittyy myöskin suurempia riskejä, kun annetaan luottoa tutkimusohjelmiin. Eli komission kanssa olemme miettineet, millä tavalla Euroopan investointipankki voisi ottaa enemmän riskejä kuin tavallisesti. Ja sovimme seuraavasta. Loimme erään tyyppisen suojatyynyn jossa on miljardi euroa seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja miljardi euroa, joka tulee Euroopan investointipankin vuosittaisista tuotoista. Eli kyseessä on siis kahden miljardin summa, jonka avulla voimme rahoittaa lainoja, riskialtiimpia lainoja kuin yleensä rahoitamme, ja niiden summa on vähintään 10 miljoonaa. Eli tässä on viippuvaikutusta. Ja täytyy todeta, että kyseessä on yhä enemmän käytetty väline. Se otettiin käyttöön vuonna 2007 ja sinä vuonna me lainasimme tämän rahaston kautta 500 miljoonaa. 2008 kyseessä oli miljardi ja viime vuonna kyse oli melkein kolmesta miljardista eurosta, joita lainattiin näiden yhteisten välineiden kautta. No niin, puheenjohtaja, tässä se, mitä halusin nyt aluksi todeta. Vuoropuhelu parlamentin kanssa on erittäin tärkeää, koska nyt meidän täytyy jo miettiä seuraavia rahoitusnäkymiä. Tehän puhuitte siitä, että tämä valiokunta haluaa seurata tätä EU 2020-strategiaa läheltä. Ja meidän täytyy tosiaankin miettiä rahoitusvälineitä, joiden avulla voitaisiin tehokkaammin päästä niihin tavoitteisiin, joihin me pyrimme. Ja Euroopan investointipankki on täysin valmis olemaan tässä mukana komission rinnalla ja tekemään ehdotuksia, jotka parlamentti ja neuvosto voivat sitten hyväksyä. Kiitoksia. Niin kollegat, nyt voimme ottaa sitten kysymyksiä ja kommentteja. Lambert van Nistelrooy on ensimmäisenä. Yes. Thank you very much. Great moment to exchange. Kiitoksia. Olemme saavuttaneet paljon edistystä. Haluaisin kysyä, kuka, kuka on keksinyt ohjelmien nimet? Palaan tänään Alankomaihin ja minun täytyy, täytyy kertoa, mitä täällä Euroopassa tehdään ja kerron näistä kaikista nimistä, jotka on annettu, kuten Helena. Nyt vakaasti. Kysymykseni koskee rahoitusinstrumentteja. Jos tarkastellaan kriisiä ja mitä markkinat voivat voivat saada pankeilta. Niin kuilu on hyvin suuri. develop. And in such moment, jos on tehtävä suuria infrastruktuuriinvestointeja, niin kukaan ei halua tällaisen ryhtyä. Tarvitaan innovatiivisia uudenlaisia välineitä. Ehkä voitte kertoa jotain siitä, minkälaisia rajoitteita, minkälaisia esteitä tulee esille, kun pyritte saamaan nämä tällaiset välineet markkinoille. Niille tarkoitan myös esimerkiksi Jessica Minkälaisia esteitä tässä on? Löytyvätkö ne meidän paranta Me Pitääkö parlamentti muuttaa sitä vai mitä? Minkälaisia esteitä tulee vastaan? Onko sellaisia ylipäänsä? Minusta olisi ehkä mielenkiintoista, jos saataisiin tällaisia vastasyntyneitä välineitä, siis kolme-neljä vuotta sitten kirjattuja välineitä. Euron parlamenttihan ne hyväksyi osaltaan jo tuolloin. Annamme tietysti hyväksyntämme niille Eli nyt on mentävä tähän rahoitusvälineiden uuteen sukupolveen ensi vuosina. Budjettivaliokunta valittaa usein, mutta Jessikasta ei valiteta ollenkaan, eikä tästä riskivälineestä myöskään. Tämä oli yleinen kysymys. please. Ja sitten vielä yksi kysymys. Tramopoulos, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä... Niin, on odottanut ehkä vielä hetken. Eli tämä tilannekatsaus liittyen Euroopan investointipankin toimintaan on hyvin hyödyllinen. Ja varmaan saamme tämän vähän täydellisempänä vielä kirjallisessa muodossa. Mutta haluaisin kysyä vielä seuraavaa. Tämä on nyt aika ajankohtainen aihe ja aika keskeinen kysymys myöskin kohesiopolitiikassa. Eli haluaisin kuulla teiltä jotain liittyen tämänhetkiseen kriisiin joissain maissa. Ehkä investointipankki voisi jollain tavalla auttaa myöskin yrityksiä tässä kriisissä. Ja sitten tänään on puhuttu myöskin erityyppisistä virheistä, joita on tehty näiden hankkeiden toteuttamisessa. Onko teillä samantyyppisiä kokemuksia eri maista? Ja kuinka suuri osa näistä virheistä on sellaisia, jotka saattavat liittyä jonkinlaiseen petokseen. We have two more people. Meillä on vielä kaksi puhujaa, edustajat Kratsa ja Beli. Eli ehkä nyt siis annan puheenvuoron Kratsalle. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää Euroopan investointipankin johtajalle kysymyksen. Voisitteko vähän konkreettisemmin kertoa näistä tavoitteista ja myöskin näistä eri toimista, joita investointipankki käyttää edistääkseen kilpailukykyä? Tämä liittyy aiheeseen, josta puhuttiin aikaisemmin, eli puhuin yhdestä mietinnöstä, kohesiopolitiikasta ja tavoite kakkosalueesta, eli työllisyydestä ja kilpailukyvystä. Sehän on tässä tärkeä kysymys. Ja siihen hän liittyy myöskin hyvin paljon myönteistä kehitystä, esimerkiksi kilpailukyvyn vahvistuminen. Ja ehkä voisitte kertoa nyt vähän tästä, eli mitä investointipankki on tehnyt tällä saralla ja millaisia tulevaisuuden näkymiä teillä on? Ms. Deli, please. Sitten Ursa Deli. Uh, merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Te puhuitte investointipankin roolista – kun rahoitetaan kaupunkikehityshankkeita. Kuten tiedätte, kaupungit tarvitsevat nyt enemmän omia varoja, enemmän kuin lainoja. Eli kysyisin seuraavan yksinkertaisen kysymyksen. Miten investointipankki voi tehdä yhteistyötä paikallisten rahoituslaitosten kanssa rahoittaakseen hankkeita, jotka eivät olisi ainoastaan suuria infrastruktuurihankkeita, vaan myös pieniä hankkeita, kuten esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista asunnoissa. Kiitos. Thank you, miss. Kiitos. Puheenjohtaja, voisitteko te nyt vastata näihin kysymyksiin? Thank you very much for all these questions. Um, I, I think that Mr. Van Nistelrooy raised a very important question. And... Tämä kysymys on hyvin tärkeä ja meidän tulee pohtia sitä. Meidän on onnistunut luoda eräitä olemme pystyneet luomaan jotain innovatiivisia välineitä, mutta te itsekin mainitsitte jotkut näistä ongelmista. Eli kyseessä on rahoitusasetus, sillä ei sitä ollut ajateltu sillä tavoin, että sen avulla saataisiin aikaiseksi innovatiivisia rahoitusvälineitä. Eli olette aivan oikeassa. Voisin antaa yksinkertaisin esimerkin, jos ajatellaan tätä monivuotisuutta. Sehän ei ole rahoitusasetuksen mukaan mahdollista. Ei komissio voi sitoutua yli yhdeksi vuodeksi, mutta on kuitenkin hyvin vaikeaa aloittaa tällaisten rahoitusvälineiden käyttö, jos ei voi vakuuttaa toiselle osapuolelle, että ainakin muutaman vuoden hanketta jatketaan. Eli tämä on yksi esimerkki. Monivuotisuus on sellainen asia, joka pitää mahdollistaa seuraavassa rahoitusasetuksessa. Seuraavassa varainhoitoasetuksessa ainakin joissain tapauksissa, mutta Neuvoston parlamentin pitäisi mielestäni miettiä sitä, miten joissain hyvin perustuissa tapauksissa voitaisiin todellakin käyttää monivuotisia sitoumuksia. On siis tehtävä yhteistyötä jotta voisimme saada aikaiseksi erityisen varanhoitoasetuksen ratusvälineiden osalta. Me työskentelemme tämän asian kimpussa komission kanssa. Kuten sanoitte, ei tässä ole RSSFstä mitään valituksia vielä tullut, mutta se on uusi väline ja juuri tällä hetkellä ollaan tekemässä väliarviointia siitä ja kohta tulee lisää tuloksia, jotka ovat tarkempia tämän vuoden kuluessa. Ja varmasti tämä väliarviointi sitten voisi antaa meille opetuksia silloin, kun valmistelemme seuraavaa varannoitoasetusta. Ja sitten edustaja Tremopulos esti hyvin laajan kysymyksen, joka koski sitä, miten voidaan kriisiä torjua. En nyt lähde puhumaan siitä, miten eri jäsenvaltiot ovat reagoineet, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että sen mukaan mitä on voitu nähdä, yleisesti ottaen jäsenvaltioiden reaktiot ovat olleet hyödyllisiä. Jos nyt on pystytty välttämään yhtä paha lama kuin 29-30, niin tämä johtuu siitä, että valtiot ovat reagoineet eri tavoin kuin silloin. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että valtioiden erilaiset reaktiot erilaisin taloisin elvytyssuunnitelmin ovat olleet tärkeitä. Tietysti tällä hetkellä on edessä vielä tärkeitä julkisen talouden ongelmia, mutta kuitenkin mielestäni oli parempi, että valtiot näin nopeasti reagoivat, eivät käyneet passiivisiksi, sillä tällöin seuraukset olisivat olleet paljon pahempia. Tietysti virheitä on tapahtunut ja joissain jäsenvaltioissa ne ovat jo havaittavissa, mutta emme kuitenkaan ole saaneet tietoa petoksista aivan oikein tässä TTRon käsitteen välille. Mitä tulee Euroopan investointipankkiin? No, meille on esitetty pyyntö. Kyseessä on eurooppalainen elvytyssuunnitelma, joka hyväksyttiin joulukuussa 2008. Sen yhteydessä investointipankki pankilta pyydettiin lisää toimintaa ja nopeampaa sellaista, että pitäisi antaa suurempi määrä lainoja. Näin on tehty. 51 miljardista on noustu 79 miljardin, eli tässä on selvää lisäystä. Ja sitten pyydettiin, että nämä lisää lainat pitäisi suunnata erityisesti kolmeen seikkaan. Ensinnäkin pitää tukea pk-yrityksiä, eli antaa enemmän lainoja pankeille sillä ehdolla, että pankit käyttävät näitä lainoja parantaakseen pienten yritysten lainaehtoja. Tämä on tehty uutta välinettä käyttämällä ja tämä antaa meille lisää takeita ja tästä on ollut hyötyä PK-yrityksille. Me olemme uudistaneet perinteisiä tuotteitamme ja olemme ottaneet mukaan pankille lainoihin tällaisia vaatimuksia, avoimuusvaatimuksia, joiden pohjalta voidaan varmistaa se, että todellakin pk-yritysten lainoihin lainähtöön on tehty parannuksia meidän vaatimuksistamme. Tämä oli ensimmäinen akseli ja tällä tavoin viime vuonna annoimme yli 12 miljardia lainaa pankeille pk varten. Ja tärkeää tässä on se, että on voitu havaita, että näiden varojen käyttö on ollut aika nopeaa. Ja toinen aikakokonaisuus, jota meiltä on pyydetty, on, että asettaisin vielä tärkeämmälle sijalle lähentymisalueet ja tästä syystä meidän toimiemme kasvu on ollut vielä suurempaa niissä jäsenvaltioissa, joissa on enemmän näitä konvergenssialueita. Ja sitten kolmas osa-alue kyseessä on energia, eli ilmastonmuutoksen torjunta on tässä yhteytenä. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme antaneet paljon enemmän lainoja uudistuville energialähteille, yli 4 miljardia, ja myös energiatehokkuuteen ja myös tutkimukseen ja kehitykseen uusien energioiden alalla. Erityisesti pyritään siihen, että voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteessä. Olemme miljardin edestä rahoittaneet tutkimusohjelmia, joiden tavoitteena on saada käsiksi sellaisia moottoreita, jotka tuottaisivat paljon vähemmän hiilidioksidia tässä kolme painopistealuetta, pk-yritykset, konvergenssialueet ja sitten ilmastonmuutoksen torjunta. Niitä oli meiltä pyydetty Euroopan neuvostolta ja meidän lisää toimintamme on suunnattu nimenomaan näille aloille. Ja tähän liittyen meillä on Rova Kratsa-Tsakaropulun huoli, joka koskee Euroopan kilpailukykyä. Tästä syystä me haluamme lisätä niiden lainojen osuutta, jotka suuntautuvat tietoyhteiskuntaan, eli tämä pitää sisällä myös uusien tekniikoiden edistämiseen ja laajemman käytön. Olette kuitenkin aivan oikeassa, Rova. Ei tässä voi kaikkia rahoittaa lainoin. Joskus on annettava todellakin pääomaa käyttöön. Ja tämähän on se, millä, mihin Jessicalla pyritään. Eli sen avulla valtio voi päättää, että osa rakennerahoista käytetään sellaisen rahaston perustamiseen, joka antaa mahdollisuudet rahoittaa, tietysti lainoituksen lisäksi, mutta kuitenkin pystyttäisiin rahoittamaan näin kaupunkirakenteen uudistamista. Kiitos ja morjestes. Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Voit vahvistaa sen, mitä te sanoitte. Nämä neljä jiitä olivat itäisissä maissa ja minunkin maassani varsinainen menestystarina. Jaspers esimerkiksi Sen avulla me olemme pystyneet toteuttamaan hyvin laajoja hankkeita, jotka sitten on tuotu Euroopan tasolle, esimerkiksi mitä tulee vesihuoltoon tai jätevesien puhdistamiseen. Näiden menestystarinoiden pohjalta voin sanoa, että on myöskin muita välineitä, esimerkiksi teknisen avunannon ohjelma. Viime viikkohan oli vihreä viikko, ja Silloin esittelin Elenan omassa maassani. Ja sielläkin oltiin erittäin kiinnostuneita teknisestä avunannosta tämän hankkeen kautta. Ja kyse on aloista, jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Puhdas energia, energiaturvallisuus. Ja näin ollen, etkö katso, että nämä varat, joita on varattu tähän 15 miljoonaa euroa. Eikö niitä pitäisi nyt vähän kasvattaa tulevaisuudessa? Nimenomaan siksi, että ne herättävät niin paljon mielenkiintoa. Uh, so if I could just add to... Lisäisin tähän kysymykseen vielä jotain omasta kokemuksestani. Voin ihan yhtyä siihen, mitä Lambert sanoi ja mihin te vastasittekin. Eli hyvin usein varanhoitoasetus ja valtion tukisäännöt ja muut tukisäännöt ovat olleet todellinen este. Tämä on käynyt ilmi viime vuosien kokemuksesta. Ja kun nyt ollaan pääsemässä siihen hetkeen, jolloin uusi varanhoitoasetus hyväksytään ja sitten saadaan uudelle kaudelle nämä asetukset. Oletteko valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa? Olisi hyvä olla mukana tässä työssä jo ihan alkuvaiheessa, että saataisiin jotain paljon yksinkertaisempaa, jonka avulla voitaisiin miettiä sitä, miten näitä rahastoja voitaisiin paremmin yhdistellä ja edetä teidän kanssanne kriisistä pääsyssä ja pitkän aikavälin haasteiden huomioinnissa. Eli tämä on ensimmäinen kysymys, oletteko valmis painostamaan tähän suuntaan, jotta saataisiin jotain yksinkertaisempaa komissioltakin. Tietysti tämä ei tule ilman helppoa, mutta ehkä olisi hyvä saada erillinen asetus tähän liittyen, jossa mainittaisiin näiden rahoitusvälineiden yhdistäminen. Ja sitten toinen asia, tämä ei koske ainoastaan investointipankkia, vaan koko vaan myös IMF. Oletteko valmiita jatkossa laajentamaan sitoumusta näiden tällaisten välineiden käyttöön liittyen? Oletteko lisätä kapasiteettia, niin jos ajatellaan välineiden monimuotoisuutta ja pankkien rahoitusmahdollisuuksia, vai voisitteko ehkä edetä vielä lisää, ottaen huomioon myös sen, että uusi sopimus antaa uusia mahdollisuuksia aloitteiden tekemiseen. Näitä tulee varmasti jatkossa paljon enemmän kuin tähän asti. Eli tämä yli kansallisen tason haaste, haasteiden määrä ei tule vähenemään, vaan lisääntymään. En tiedä, mitä mieltä pankki on näistä uusista trendeistä Euroopan hallinnoinnissa. Thank you very much for, for your question. Um, uh, first of all to... Kiitoksia. Ensinnäkin Matulalle. Voin vahvistaa se, mitä hän sanoi, eli Romaniassa Jaspersin avulla on valmisteltu tärkeitä hankkeita, erityisesti ympäristö- ja vesialalla. Ja sitten kysyitte, voitaisiinko Elenaa, Elenan rahoitusta lisätään, se nyt on 15 miljoonaa euroa ja komissio olisi halunnut ehdottaa suurempaa summaa, mutta kyse on tämän budjetin vuosi, vuositason piirteistä. Ja todettiin, että ensi vuonna tämä tullaan uudistamaan, mutta mitään oikeudellista varmuutta ei ole. Eli tässä tapauksessa kyse ei ole mistään ongelmasta, kyse on vain teknisestä avunannosta, sitä voidaan toistaa. Mutta kyse on ongelmasta, kun pitää esimerkiksi luoda jonkinlainen rahasto. Silloin pitää luoda takeita pidemmälle ajalle. Mutta toivottavasti voimme jatkaa Elenan kanssa, koska huomaamme, että kaupungit kaikkialla Euroopassa ovat hyvin kiinnostuneita tämän tyyppisistä hankkeista. Sitten puheenjohtaja te kysyitte, voisimmeko tehdä enemmän näiden jiin, neljän jiin avulla. No, toivottavasti me pystymme jatkamaan yhteistyötä komission ja muiden kumppaneiden kanssa, koska sillä tavalla voitaisiin todellakin vauhdittaa rakennerahaston varojen tehokasta käyttöä. Ja varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän tulee jatkaa Jaspersin kanssa. Jeremia ja Jessica. No nämä ovat jotain aivan uutta. Ja niitä on vaikeampi toteuttaa, sitä täytyy sanoa. Mutta kuitenkin meillä on hyviä esimerkkejä, jotain vähän vähemmän hyviä, sitten jotakin todella hyviä esimerkkejä. Ja me voimme oppia ja toivottavasti seuraavalla rahoituskaudella voimme jatkaa tämän tyyppisten välineiden kanssa. Sitten Jasmin. Tällä hetkellä Jasminista keskustellaan työllisyyden pääosaston uuden ehdotuksen valossa. Sen mukaisesti halutaan käynnistää uusi mikrorahoitushanke. Eli meidän täytyy katsoa, voimmeko yhdistää nämä kaksi mikrorahoitushan on merkittävä kysymys, mutta jos haluamme tavoittaa hyvin pieniä yrityksiä, silloin meidän pitää olla erityisiä välineitä, koska me emme muuten tavoita näitä hyvin pieniä yrityksiä tavallisten yrityksille myönnettävin lainojen muodossa. Eli meidän pitää olla erityisiä rahoitusvälineitä näille pikkuyrityksille ja voimme tukea niitä sekä teknisesti Tämähän oli siis Jasminin idea, mutta myöskin rahoituksella. Eli voimme tehdä yhteistyötä ja me olemme jo aloittaneet yhteistyön komission osastojen kanssa, kun valmistelemme seuraavia rahoitusnäkymiä. Kiitos sitten Lambert van Nistelrooy. Vielä liittyen tähän uuteen tilanteeseen, parlamentilla on nyt yhteispäätösmahdollisuus erityisesti välineiden osalta. Ja olen oikein vaikuttunut siitä, että te teette näin läheistä yhteistyötä uuden komission kanssa ja niin poispäin. Mutta parlamenttihan aloittaa kuulemiset hyvin nopeasti. Me aiomme järjestää kuulemisia koskien uudellisia ajatuksia kohesiopolitiikasta – seuraavalla kaudella. Olisi ehkä oikein hyvä, jos olisitte mukana tässä työssämme alusta alkaen, ei ainoastaan Euroopan komission kanssa, vaan myös parlamentin kanssa. Sillä mistä tuntuu, että parlamentti on nyt saanut lisää toimivaltaa tällä välin. Eli ehkä olette valmiita olemaan mukana seuraavassa kuulemisessa, jonka me regivaliokuntana tänä vuonna järjestämme. For your collaborators. Niin, johtaja, teitä pyydettiin tässä tekemään läheistä yhteistyötä meidänkin kanssamme, sillä uuden uusien rahoitusnäkymien mukaan meillä on nyt samanlaiset toimivaltuudet tässä asiassa kuin komissiolla, eli olisi siis paikallaan ehkä valmistautua tulevaisuuteen näin ja saada tukene. Joskus tuntuu, että parlamentti on vähän avoimempi innovaatiolle maybe less responsible than... Niin, ehkä emme ole yhtä suoranaisesti vastuussa ja tämä helpottaa sitten tätä. Niin, jos ei ole muuta, ei muita kysymyksiä eikä kommentteja, niin sitten haluaisin kaikkien nimissä kiittää teitä oikein paljon siitä, että tulitte tänne paikalle Brysselin. Ja on hienoa tämä ajatus, että voitaisiin tehdä yhteistyötä Kiitos. Hyvät kollegat, vielä yksi asia on esityslistalla, eli